Thanks. Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Erster Tagesordnungspunkt heute. No niin, arvoisat kollegat, hyvää huomenta. Kun katsotaan esityslistaa, niin ensimmäisenä asiana tälle päivälle on Charles Chichesterin puolueettomien vaikutusten arviointien takaaminen. Olkaa hyvä. And, um... Kiitos herra puheenjohtaja. On mukava nähdä, että näinkin monet kollegat ovat tänne tulleet paikalle keskustelemaan tästä aiheesta. Kiusaus on suuri puhua jonkin aikaa, jotta vielä enemmänkin ihmisiä ehtii tänne salin saakka, mutta joka tapauksessa me kävimme hyödyllistä keskustelua tästä lausunnosta silloin, kun se oli tällainen ei-lausunto luonnosmuodossa viime viikolla. Ja todellakin kanta ei ole tuolloisesta juurikaan muuttunut. Minulla on todellakin sellainen olo, että haluaisin ottaa teiltä ehdotuksia, tarkistusehdotuksia ennen kuin käymme tästä yksityiskohtaisempaa keskustelua. Mutta Yhteenvedonomaisesti kyseessä on lausunto oma-aloitteisesta mietinnöstä, joka liittyy vaikutusarviointeihin ja siihen, että niistä tehtäisiin riippumattomia. Tämä on käsite, jota itse hyvin vahvasti tuen. Se antaa uskottavuutta näille vaikutusarviointeille, jos me siis niiden riippumattomuutta painotamme. Ja tästä lausunnosta löytyy ehdotuksia siihen suuntaan, miten tätä riippumattomuutta voitaisiin vahvistaa. Mahdollisesti ehkäpä haasteellisin ehdotus liittyy siihen, että kun lainsäädännöllistä ehdotusta muutetaan sen käsittelyn, valiokuntakäsittelyn varrella, missä tahansa parlamentin valiokunnassa, niin silloin vaikutusarviointia tulisi päivittää tekstiin tehtyjen muutosten valossa. Minun mielestäni tämä on täysin järkeenkäypä ehdotus, mutta ymmärrän myöskin sen, että sen toteuttaminen on hyvin hankalaa, kun otetaan huomioon ne aikataulut, joita meille asetetaan jos me haluamme saada luotettavaa tietoa ennen täysistuntoäänestystä, siinä tapauksessa tämän tavoitteleminen olisi vaivan arvoista. Ehkäpä tähän vaikutusarviointiin voitaisiin sitten lisätä liite, jossa sanotaan, että ei lisämuutoksia, tai sitten siinä voitaisiin sanoa, että tekstimuutosten valossa täytyy lisäkommentoida. Tämä on se organisatorisesti hankala asia. Tämän lisäksi se, että meillä on ulkoisia arviointeja ja että tässä lautakunnassa olisi ulkopuolisia riippumattomia jäseniä, niin nämä ovat kaikki sellaisia pikkulisiä tähän koko prosessiin. Minun tulisi varmaan myöskin sanoa, että edistysaskeleita on otettu vaikutusarviointien kohdalla – vaikkakin saattaa näyttää siltä, että me kritisoimme komissiota, niin tässä täytyy kyllä antaa komissiolle tunnustustakin, mutta haluan vain vielä, vieläkin parempaa. Ja näin muodoin haluaisin nyt kuunnella sitten kollegojen kommentteja. Tai muutoin minä päätän puheenvuoroni tähän. Sydämelliset Kiitokset. Ensimmäisen puheenvuoron saa varjoesittelijä Bentsen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiittäisin myös esittelijää. luonnos sisältää useita hyviä seikkoja, erityisesti kun ajatellaan PK-yritysten byrokraattisen taakan vähentämistä. Täällä korostetaan sitä, että uuden lainsäädännön asettaman byrokraattisen taakan vähentämisen tulisi olla ensisijaisessa asemassa. Täytyisi myös aina toteuttaa vaikutusten arviointi. Tässä suhteessa uskon, että eri tarkistukset ovat omiaan parantamaan tilannetta. Esimerkiksi vaikutusten arvioiden avainelementtinä tulisi olla kolmasen osapuolten kanssa, tehtävien osapuolten ö, ähm, talo, byrokraattinen taakka. Kun vaikutusten arviointeja laaditaan, niin sidosryhmille ja osapuolille tulisi antaa mahdollisuus äh, lausua oma sanansa ennen kuin vaikutusarvio äh, saatetaan päätökseen, ja se tulisi myös julkistaa Vaikutusarvioista tulisi laatia yhteenvetoja, jotta niistä voitaisiin saada hyvä yleiskatsaus. Tulisi myös korostaa sitä, että tässä ei ole tarkoitus mitenkään yhtenäistää lainsäädäntöä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana SD-ryhmän edustajana kollega Ibacet. Gracias, señor presidente. Uh, debo excusar a la señora Teresa Riera, que se encuentra de viaje y me ha... Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani on tällä hetkellä muualla, joten minä ilmaisen tässä hänen ajatuksensa. Luen siis hänen tekstinsä hänen puolestaan. Ensinnäkin meidän täytyy tunnustaa komission viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tekemät ponnistukset. Kuitenkin edelleenkin on sijaa parannuksille vaikutusarvioita voidaan parantaa ja vahvistaa. Ja siksi olemme sitä mieltä, että meidän täytyisi ylläpitää tämänhetkinen vaikutusten arviokomitean rakenne ja siihen tulisi ö, ottaa huomioon myös riippumattomia tahoja, arvioijia. Ehkä voitaisiin pohtia, että mikä prosenttiosuus tiimeistä tulisi koostua riippumattomista asiantuntijoista. Tällä tavalla voitaisiin ehkä parantaa prosessia. Tätä aiomme ehdottaa. Tulemme myös tarkistamaan, me olemme myös sitä mieltä, että vaikutusten arvioiden tulisi olla dynaamisia prosesseja ja niihin tulisi voida vaikuttaa näihin prosesseihin aivan alusta loppuun saakka. Ja sen vuoksi meidän tulisi julkaista konsultaatioiden tuloksia ennen kuin lainsäädäntöä laaditaan. Tällä tavalla voitaisiin saada aikaan integroitu lähestymistapa niin, että voitaisiin ottaa huomioon taloudelliset tekijät, voitaisiin keskittyä esimerkiksi erityisesti vaikutukseen pk-yrityksiin, samoin kuin ympäristöön, terveystekijöihin ja niin edespäin. Vaikutusten ei tulisi keskittyä ainoastaan talouteen. Kiitos ja seuraavana kollega Mitsaros. Kiitos, elnök úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntö EU-tasolla toimisi avoimesti ja avointen periaatteiden pohjalta, niin me tarvitsemme todellakin toimivia ratkaisumalleja, jotka huomioivat myöskin vaikutukset esimerkiksi ympäristöön. Vuonna 2006 perustettiin tämä arviointilautakunta ja tarkoituksena nyt on parantaa arvioinnin laatua, ja kyllä EPn tulisi tällaista lähestymistapaa tukea. Eli laatua on parannettava, se on keskeinen tavoite, mutta me emme saa unohtaa, että meidän ei tule vain ainoastaan vähentää hallinnolle aiheutettua taakkaa, vaan me tarvitsemme myöskin lisää takeita, takeita siitä, että arviointitarkistuksia aina käydään uudestaan läpi, eli katsotaan, että töitä tehdään oikein. Nimittäin voi käydä sillä tavalla, että todellista vaikutusarviointia ei toteuteta, ja komission on varmistettava, että vaikutusten arviointia toteutetaan. Ministeriöt tai muut tahot näitä toteuttavat yleensä kansallisella tasolla, mutta Saksassa, Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa nämä arvioinnit toteutetaan ulkoisten tahojen toimesta. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että me katsomme näitä peruspilareita. Nämä arvioinnit ovat eräänlaisia tukivälineitä. Ja tärkeää on, että nämä tutkimukset toteutetaan riippumattomasti ja sitä kautta varmistetaan paremman lainsäädännön aikaansaaminen. Meidän täytyy myös varmistaa, että tarkastuselin voi todellakin toimia riippumattomasti komissiosta ja että parlamentti voi olla mukana nimeässä, nimeämässä tahon jäsenet. Ja me toivoisimme myöskin, että kun budjettikriteereistä puhutaan, niin myöskin silloin parlamentilla olisi sanansa sanottavana. Näin olisi toimittava aina, kun lainsäädäntötyötä tehdään, mutta meidän täytyy varmistaa, että myöskin ammattipätevyys ja poliittinen ulottuvuuskin huomioidaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Thomas. Kiitos. Minun ensimmäinen kysymykseni on, onko täällä edustaja komissiosta tänä aamuna? Onko? Koska minua kiinnostaisi kuulla kommentteja komissiolta uh, tästä aiheesta, jota me käsittelemme, koska on hyvin hankala arvioida sitä, onko kaikki se, mitä me vaadimme, eh, mitä siitä on seurauksena viivästyksille. Nythän meillä on talouskriisi päällä ja eh, nyt on vaikutusten arvioinnin laatimiseen laitettu puolitoista vuotta ennen kuin toimiin on ryhdytty. Eli meidän täytyy varmistaa se, että kaikki ne ajatukset, joita me tässä niputamme, ovat myöskin toteuttamiskelpoisia. Koska olen melko varma, että 25 vuotta, kun on tätä näkymätöntä kättä käytetty lähestymistapana maailmassa, jossa voimavarat ovat ehtymään päin, niin meillä tulee edessämme olemaan vuosia, jolle me tarvitsemme enemmän älykästä sääntelyä. Tällaisia ajatuksia, joihin ei hallituksia tarvita. Tietenkin täällä on ihmisiä, kuten Charles, Charles, e, Charles edustaa tätä tendenssiä, jonka mukaan vähemmän Eurooppaa on parempi. Mutta en ole lainkaan varma, että tämäkään on lähestymistapa jonka suuntaan me halusimme lähteä. Yksi asia, joka on äärimmäisen tärkeä, jos me laadimme vaikutusarviointeja, niin tietenkin täytyisi arvioida byrokraattista taakkaa, hallinnollista taakkaa, jota taloudellisille toimijoille aiheutuu. Mutta lainsäädännössä on kysymys muustakin kuin siitä, että se on liikeympäristöystävällistä. Kansalaiset tämän sukupolven ja tulevan sukupolven kansalaiset, se vaikuttaa heidän elämänsä. Eli minä tuen sosiaalidemokraattien ajatusta, jonka mukaan kaikkien vaikutusarviointien niiden täytyy, niistä täytyy löytyä ympäristöulottuvuus ja niistä täytyy löytyä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ja minä lisäisin tähän asiaan, joka usein politiikassa unohdetaan. Meidän täytyy tarkastella tulevia sukupolvia Hyvin usein politiikan tekijöinä me katsomme vain seuraaviin vaaleihin ja tyydytämme tiettyjä lobbausryhmiä, tiettyjä kansalaisryhmiä, jotka meidän mielestämme seuraavien vaalien kannalta ovat tärkeitä, mutta yleensä kyseessä ei ole tuleva sukupolvi, eli tämäkin Childs voisi olla sellainen ajatus, joka voitaisiin ottaa mukaan, jotta ryhdyttäisiin pohtimaan sitä, mitä tämä lainsäädäntö tarkoittaa tai ei tarkoita seuraaville sukupolville. Kiitos. Kiitos. Niin, Claude. Keskeinen kysymys ei kuulu, että onko tämä nyt enemmän tai vähemmän Eurooppaa, vaan sitä tässä nyt ajetaan takaa, että kun lainsäädäntötyötä tehdään, että se paranisi. Siinä on kaiken A ja O, ja tästä ollaan jo keskusteltu. Me olemme myöskin keskustelleet siitä, että olemmeko aina huomioineet kaikki nämä eri vaikutukset Joten kyllä mielestäni tämä on erittäin tärkeä seikka, enkä usko, että yrittäjät ja kansalaiset ovat asiasta eri mieltä, sillä yrittäjätkin ovat kansalaisia. Mutta seuraavana kollega Chichester, vai annettaisinkohan ensin komissiolle puheenvuoro? No tehdäänpäs niin. Onkohan komission edustaja paikalla, joka kykenisi vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin? Komissio, komissio on edustettuna, mutta ei ensimmäistäkään henkilöä, joka vastaisi tästä asiasta. No, se on tietenkin valitettava, vaikka on hienoa, että komissio on edustettuna. No niin, Charles, olepa hyvä. I can only... Puheenjohtaja, voin vain spekuloida sillä, että mikä vaikutus sillä on meidän keskustelumme, että komission vastaava taho on pois täältä. Kommentteja Ilman mikrofonia. No, komission täytyy kuitenkin tehdä vaikutusten arvio tästä tilanteesta. Haluan kiittää kollegoita rakentavista kommenteista. Luotan siihen, että tarkistuksia tullaan esittämään juuri teidän ajatustenne mukaisesti ja voimme sitten edetä tavanomaiseen tapaan. Itse haluaisin puuttua pariin kommenttiin. Ensimmäisen esitti rouva Riera Madrell. En tule ehdottamaan täysi mittaista muutosta koko prosessiin. Se olisi ehkä vähän varomatonta, vaarallistakin. Mutta uskon, että jonkinlaisia muutoksia tulisi toteuttaa. Jonkin verran riippumattoon takin riippumattomiakin tahoja tulisi prosessissa olla. Ja Siksipä aion jatkossa pohtia, että missä määrin riippumattomia tahoja meidän tulisi ottaa mukaan näihin komiteoihin. Cloud Turmesin kommenteista. Nehän olivat viimeksikin hyvin ajatuksia herättäviä ja kiintoisia, mutta edelleenkin ne oikeastaan poikkeavat, menevät sivuraiteille tästä keskustelusta. Tämähän on oikeastaan tekninen kysymys olennaisesti, josta nyt puhumme. Älkää toki olettako, että kansalaiset haluaisivat enemmän asetuksia ja säädöksiä. Kansalaiset toivovat, että me syynäisimme niitä ehdotuksia, joita me teemme, jotta voisimme todeta, ovatko ne hyviä ja toimivia. kuulin kyllä kommenttinne siitä, että ei tulisi keskittyä ainoastaan taloudellisiin aspekteihin, koska eihän lainsäädäntö ole pelkkää taloutta, olen samaa mieltä. Mutta kyllä talouskin on tärkeää. Ja siksi, kun me harkitsemme uusia lainsäädäntöehdotuksia, niin on tärkeää miettiä, minkälaisia seuraamuksia niistä on. Tämä on erittäin tärkeää. Olisin kuitenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että jos me nyt tämän lausunnon hyväksymme, niin ei se maailmanloppu ole hyvä, Claude. Kuitenkin kiitän teitä kaikkia kommenteistanne ja tarkistuksia pitää sitten tuleman. Paljon kiitoksia. Näin päätämme keskustelun tästä kohdasta ja siirrymme seuraavaan, eli kohtaan 11. Aiheena komission vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU-ssa. Valmistelijana toimii kollegamme Leena Eek, ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on vihreä kirja. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää käydä tätä keskustelua, joka koskee metsiemme tulevasta kehityksestä Euroopan unionissa. Metsäthän edustavat hyvin tärkeää taloudellista arvoa meille, myös työpaikkoja tuovat, kattavat suuren osan teollisesta elämästä, niihin liittyy sosiaalista ja historiallista ulottuvuutta, ja ne ovat muullakin tavalla arvokkaita. Myös virkistäytymiskäyttöön ne ovat hyviä. Ja ihmisten vapaa-ajan viettoon. 42 prosenttia Euroopasta on metsän kattamaa. Tämä on paljon. Jos katsotaan Euroopan BKTtä, niin metsäteollisuus edustaa lähes 10 prosenttia BKTstä ja lähes 9 prosenttia työvoimasta tekee työtä metsässä, metsäalalla. Jos nyt ajatellaan ainoastaan siis metsäteollisuus, sittenhän siihen liittyy kaikkea teollisuuden tämän alan ympärillä olevia työpaikkoja. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, pahoinpitelemmekö, kohtelemmeko kaltoin metsiämme. Mutta yksi tapa mitata asiaa on pohtia, esimerkiksi, kuinka monta kuutiometriä kuitua me voimme kasvattaa Euroopassa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana esimerkiksi Pohjoismaissa – siis 15 vuoden ajan Euroopassa asiat ovat olleet aivan mallillaan ja Pohjoismaissa jopa 100 vuotta. Ja mitä tulee metsän kasvattamiseen, niin me olemme kyllä pyrkineet säilyttämään kestävän teollisuuden, metsäteollisuuden. Se on globaalisti aika merkittävää, koska muualla maailmassa ei ole samankaltaisia tuloksia saatu aikaan. Samanaikaisesti, jos tarkastelemme kestävää metsänhoitoa, mukaan luettuna metsän suojelutoimet, niin on erittäin tärkeää pitää metsät monimuotoisina, terveinä ja vastustuskykyisinä. Tämä on tärkeää, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos. Olemme jo Euroopassa nähneet sen, että lämpötilan nouseminen on vaikuttanut metsiin. Tietyillä alueilla on suurtakin painetta tietyt lajit ovat siirtymässä pohjoiseen. Muun muassa omassa maassani on vuoristoeläimiä sellaisilla alueilla, joita niitä ei mies muistiin ole nähty. Ei ainakaan viimeksi kuluneeseen tuhanteen vuoteen. Ja samalla tavalla kaikkialla muuallakin eläinlajeja – ja muita lajeja siirtyy ö, etelästä pohjoiseen. Eräskin laji Portugalissa on aiheuttanut suuria ongelmia. Myös metsäpalot ovat viime aikojen ongelma. Se muodostaa valtaisen ongelman eteläisissä jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Portugalin metsäpalot ovat vaikuttaneet metsien kuntoon ikävällä tavalla, ja tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan ikävällä tavalla. Vihreässä kirjassa ei niinkään pohdita metsien suojelua, vaan sitä, miten metsi, metsät voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen. Toki tämä pitää sisällään myös suojelun, mutta se pitää sisällään myös sen, miten tarkastelemme lajeja ja miten voimme varmistaa sen, että saamme riittävästi asianmukaista tärkeää tietoa. Tällä hetkellä meillä on Euroopan unionissa metsästrategia. Se ei ole samanlainen yhteinen <laughs> politiikan alue kuin YMP, ja luojan kiitos siitä, ainakin metsäteollisuuden kannalta, mutta metsätietämystä tulisi parantaa standardeja tulisi asettaa ja tilastoja, mutta meillä ei ole riittävästi, siis tilastot eivät vielä riitä, vaan meillä ei ole riittävästi muuta tärkeää tietoa. Ja tämä vihreän peruspilari on se, että tulisi saada riittävästi tietoa, standardeja ja tilastotietoa. Tästä olen tyytyväinen komission tekstin osalta. Tämähän aiheuttaa ongelmia myös kansainvälisellä tasolla. Tällä hetkellä valmistaudumme ilmastoneuvotteluihin Meksikossa. Ne pidetään joulukuussa. Ja RED-järjestelmän puitteissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, koska sehän vaikuttaa metsäkysymyksiin kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi YK järjestelmän puitteissa pidettävissä keskusteluissa tämä on otettava huomioon. Tilanne on nyt kuitenkin se, että tietyistä asioista voidaan päättää Euroopan tasolla, mutta meillä on erittäin vankka subsidiariteettiperiaate tällä alalla ja haluaisin, että tilanne pysyisi tälleen. Mutta on monia asioita, joita voimme myös Euroopan tasolla tehdä. me lisätä tietämystä, teknologian siirtoa, parhaita käytänteitä ja myös tutkimusta voidaan tehdä yhdessä. Ihan muutama vuosi sitten järjestettiin tällainen teollinen foorumi, jossa käsiteltiin metsäasioita. Ja metsän tärkeys täytyy pitää mielessä, kun keskustelemme puiteohjelma, tutkimuksen puiteohjelman 7 ja 8 tulevaisuudesta. Metsillä on tärkeä taloudellinen vaikutus ei ainoastaan kansallisiin budjetteihin ja BKT, vaan monilla alueilla metsä on myös erittäin tärkeä väline alueelliseen kehitykseen. Myös pk-yrityksille metsät ovat tärkeä asia, ja siksi meidän tulee olla tietoisia siitä, kuinka saamme aikaan hyvän tasapainon toisaalta metsän suojelukysymysten ja metsänomistajien oikeuksien välillä. Metsän hoito Euroopassa on hyvin monimuotoista kullakin maalla on ö, omat tapansa tehdä muun muassa poliittisia päätöksiä metsäkysymyksistä. Ja jos ajatellaan metsälainsäädännön historiaa, niin kyllä sieltä löytyy virheitä, mutta myös paljon hyviä käytänteitä kaikkialla Euroopassa. Eli tosiaan. Tässä mietinnössä, jonka olen laatinut tälle valiokunnalle, olen pyrkinyt tarkastelemaan asioita teolliselta kantilta. Osallistuin keskusteluun maatalousvaliokunnassakin eilen iltapäivällä. Eikä siellä käyty ihan samanlaista keskustelua kuin mitä me käymme täällä. Itse olen varjo esittelijänä maatalousvaliokunnassa aiheesta, joten pyrin työ, tuomaan maatalousvaliokunnan antia tähän meidän työhömme ja myös meidän näkökulmiamme Agrin eh, loppuraporttimietintöön. Ei nyt tässä jatka enää pidempään, mutta sanon seuraavan asian. Kun tehdään työtä metsäasioiden parissa, niin voidaan huomata, että komissa on aika harvoja ihmisiä, joilla on syvällistä tietämystä metsäasioista. Ja siksi meidän tulisikin tarkastella sitä, kuinka komissio valmistautuu käsittelemään metsäasioita eri pääosastojen henkilöstöään vali, valitessaan esimerkiksi. Tässäpä kaikki, hyvä puheenjohtaja. Odottelen innokkaasti keskustelua ja toivottavasti ö, useampikin ihminen olisi syvästi kiinnostunut metsäasioista. Kiitos. Paljon kiitoksia. No siitä olen kyllä vakuuttunut. Niin, äskeiseen asiaan liittyen unohdin mainita seuraavan huomion. 50. mennessä on tarkistukset jätettävä. Se on itsestään selvä asia, mutta tämä kuitenkin piti vielä mainita. Eli 50. mennessä tarkistukset, kiitos. Ja Leena, olepa hyvä. Could inform... Ehkä jos sihteeristö voisi kertoa jäsenille aikataulusta näissä muissa valiokunnissa. For my siis koskien minun mietintyöni. Hyvä, nyt lähdemme keskustelemaan tästä tekstistä. Kollega Pada SDn puolelta varjoesittelijän ominaisuudessa, olkaa hyvä. I welcome the trust opinion and uh... Olen iloinen tästä lausunnesta ja olen suurimmasta osasta samaa mieltä. Sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä minulla olisi muutama kommentti, jotka haluaisin tässä tehdä. Ensinnäkin liittyen kohtaan yksi. Toisin sanoen äh, ylläpidetään ja tasapainotetaan metsän toimintoja. Tälle tulisi todellakin kiinnittää, tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Biologisen monimuotoisuuden lisäksi muidenkin metsäntoimintojen tulisi saada huomiota EU:ssa koska nyt käydään keskustelua ekosysteemien palveluista ihmisten näkökulmasta. Toiseksi mukauttaminen. Yksi suurimmista asioista, joka Euroopalla on edessään, liittyy tuholaisiin ja tauteihin ja meidän täytyy tehdä aloitteita kautta Euroopan unionin. Ja sitten kolmanneksi liittyen kohtaan neljä, meidän täytyy pitää mielessä se, että Red, Redin etujen leviämistä ei saada aikaiseksi, ellei metsän hallinnossa tehdä uudistuksia. Ja lopuksi haluaisin ehdottaa muitakin tarkistuksia, jotka liittyvät kestävään metsänhoitoon, koska täytäntöönpanossa on suuria eroja eri Euroopan unionin jäsenmaissa. Meidän tulisi tarkastella tämänhetkisiä keskusteluja, joita käydään tällä hetkellä tästä yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2013 saakka. Meidän täytyy siis tarkistella niitä toimia, jotka liittyvät metsänhoitoon. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava asiantuntija, kollega Lamberts, olkapas hyvä. No, asiantuntija, asiantuntija, älkää yliarvioiko minun kykyjäni tällä saralla. Niin, yhtyisin siihen, mitä kollega Padar totesi biodiversiteetistä. Asia ei ole siksi esillä, että nyt on biodiversiteettivuosi, vaan syynä on se, että Metsät ovat haavoittuvimpia joko ilmastonmuutoksille, erityisesti Ranskassa, Belgiassa ja muualla, kun tarkastellaan metsien tilaa, niin on havaittavissa, että Atlantin mukana tuomat myrskyt aiheuttivat tällaisten yhden puulajin metsien häviämisen lähes kokonaan. Ja sitten vielä tuholaisten aiheuttamat ongelmat ja taudit, jos biodiversiteettiä ei vaalita, niin silloin metsät eivät pysty pärjäämään ja kärsivät tilanteesta eniten. Teollisuusvaliokuntana meidän tulisi korostaa tätä seikkaa resurssien suojelun näkökulmasta ja taloudellisen arvon näkökulmasta. Me tiedämme, että sairaat metsät ja tuhoutuneet metsät myöskin menettävät arvoaan. Tätä voitaisiin korostaa. Toinen asia, jota haluaisin korostettavan, on se, että meidän täytyy katsoa hiukan myöskin menneisyyteen. Me haluamme tietenkin tuijottaa lainsäädäntöä, tehdä uusia aloitteita, katso, katsomatta nykyisten aloitteiden tuloksia. Ehkäpä meidän tulisi katsoa metsän toimintaohjelmaa tai aloitteita ja metsästrategiaa, jotka ovat olleet jo käytössä komission aloitteesta – ja katsottava, miten hyvin ne ovat toimineet, ovatko ne vastanneet esitettyihin haasteisiin. Eli komission pitäisi hiukan arvioida tilannetta ja pyrkiä parantamaan tilannetta näillä aloilla. Nämä kaksi asiaa halusin ottaa esille. Mitä muihin kohtiin tulee, niin kyllä voimme hyväksyä Leenan lähestymistavan. Eli halusimme oikeastaan vain tällä tavalla täydentää tätä tekemäsi työtä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Niin, haluaisikohan komissio käyttää puheenvuoroa kollega Sultan Akonsai? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos siitä, että saimme puheenvuoron. Haluaisin ensimmäiseksi kiittää esittelijää tästä hyvin näkemyksellisestä luonnoksesta ja myöskin kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän. Henkilökohtaisesti minun myöskin täytyy kiittää esittelijää siitä, että hän on hyvin vetänyt yhteen metsän tärkeyden Euroopassa ja vihreän kirjan tärkeyden. Täten minun ei tarvitse tätä tehdä. Tästä heijastuu hyvin todellisuus tuolla kentällä. Nehän metsät kattavat 2 prosenttia maa-alasta Euroopassa. Niiden tärkeyttä ei voida aliarvioida. Sitten muutama sana ehkä vihreän kirjan kontekstista ja mitä me haluaisimme siitä saada irti. Metsästrategia ja toimintasuunnitelma, nehän on jo mainittu. Edelliset puhujat puhuivat niistä. Toimintasuunnitelman avaintoimet Sieltä löytyy toimia, joissa tarkastellaan mukautumista ilmastonmuutokseen. Siellä mainitaan se, että täytyy työstää tätä eurooppalaista metsien valvontajärjestelmää ja siellä puhutaan myöskin EUn metsien suojelemisesta. Viime vuonna 2009 komissio hyväksyi valkoisen kirjan ilmastonmuutokseen mukautumisesta ja siellä aivan erityisesti viitattiin siihen, että täytyy metsänsuojelua tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutusten valossa. Sen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympäri Eurooppaa. Metsien toimet, ilmastonmuutoksen vaikutukset, No ne on jo identifioitu ja niistä tiedetään, mitä odotettavissa on. Sitten metsänsuojelun välineet, joita tällä hetkellä on käytössä ja ne tietolähteet, joita meillä on käytettävissä tällä hetkellä. Eli käynnistetään keskustelu näistä asioista. Olemmeko me riittävän valmistautuneita ilmastonmuutokseen? emme ainoastaan ilmastonmuutokseen erillisenä ilmiönä, vaan sen vaikutuksiin muihin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi metsiin. Tämänhetkinen EU-politiikka tai politiikka jäsenvaltion tasolla, ovatko ne riittäviä haasteisiin vastaamiseksi ja onko jotakin sellaista, jota Euroopan unioni voisi lisätä tähän sen lisäksi, mitä jo tällä hetkellä on olemassa, eli tarvitaanko EU-tason toimintaa. Me olemme saaneet paljon hyvin arvokkaita ehdotuksia, 261 kokonaisuudessaan eri sidosryhmiltä sekä EUn sisältä että EUn ulkopuolelta. Me parhaillaan arvioimme näitä saamiamme kommenttia. Eli tämä on työn alla parhaillaan. Me nyt sitten odotamme myöskin parlamentin lausuntoa. Me olemme saaneet jo ministerineuvoston yhteenvedon. Ja kun julkisen kuulemisen anti on käytettävissä, niin sitten me teemme arvion siitä, miten tässä asiassa mennään eteenpäin. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset teille ja seuraavana vielä kollega Marki Vici. Anteeksi, en nähnyt teitä äsken. Odnosząc się do opinii pani Ek, zadowoleniem przyjmuję dokument. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Eikkiä hänen tekemästään työstä. Tämä työ on erinomainen tulos. Siinä on paljon tietoa metsien tilasta. Ja Tämä myöskin on yksi osa-alue Euroopan unionin metsästrategiasta. Tällä voidaan korostaa myöskin metsäpolitiikan merkitystä. Haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa. Metsä tietenkin käyttävät CO2, ikään kuin suodattimena käyttävät sitä ja meidän täytyy metsiä pitää myöskin eräänlaisena ilmaston suojelina. Eli meidän pitää tunnustaa metsien ilmastollinen merkitys. Toisaalta me kaipaamme kuitenkin hyviä mahdollisuuksia käyttää metsää hyväksi, sillä siitä on hyötyä sekä teollisuudelle että myöskin työmarkkinoille. Meidän tulisi siis löytää tasapainoinen metsä talouden ratkaisumalli. Näillä on suurempi arvo kuin pelkästään itse raakapuun arvo. Metsillä on myös sosiaaliturvan kannalta keskeinen merkitys. Toimiva metsätalous ei tarkoita ainoastaan suojaa erosiota vastaan. Jos metsiä ei olisi, niin se vaikuttaisi suoraan ilmastoon, mutta toinen seikka on se, että metsät myöskin takaavat meille puhtaan juomaveden. Eli mahdollisuuksia on olemassa, mutta me tiedämme, että jäsenvaltiossa myöskin metsän omistussuhteet ovat erilaisia ja tästäpä syystä jäsenvaltiot tukevat erityyppistä metsänhoitopolitiikkaa. Tietenkin kyse Ratkaiseva kysymys on se, minkälaisista metsistä on kyse. Jos kyse on erittäin vanhoista metsistä, niin ne eivät voi suodattaa kovinkaan paljon hiilidioksidia, mutta niissä maissa, joissa metsiä on hoidettu hyvin, niin ne metsät voivat todellakin lisätä hiilidioksidin suodattamismahdollisuuksia. Eli riippuen siitä, millä tavalla tämä huomioidaan, niin myöskin ne maat, joilla on pitkät metsänhoitoperinteet eivät kykenisi hyödyntämään metsiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Olen tietenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että metsätaloudesta vastaa tietenkin jäsenvaltio itse, mutta Euroopan unionin roolin ei tulisi rajoittua ainoastaan työn koordinointiin. Me tarvitsemme myöskin sopeutumistoimia, juuri ilmastonmuutoksesta johtuen. Ja tämän adaptaatioprosessin koordinointi pitäisi toteutua Euroopan unionin kautta, eli rahoituksen kautta. Eli me tarvitsemme uusia mekanismeja, joita voidaan soveltaa metsiin. Kyse ei ole vain ja ainoastaan monimuotoisuudesta, vaan myöskin siitä, että sopeutustoimenpiteet ovat moninaisia. Lisäksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ensi viikolla järjestettävään näyttelyyn, jonka aiheena on metsästys ja metsät Euroopassa. Kiitoksia. Kiitokset tästä kutsusta ja loppupuheenvuoro sitten esittelijä Eekille. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille kollegoille hyvistä kommenteista. Olen aivan varma siitä, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä tämän tekstin tiimoilta. Muutama kommentti siihen, mitä täällä on jo sanottu. Tietenkin biodiversiteetti ja metsien vastustuskyky ovat erittäin tärkeitä asioita, kulkevat käsi kädessä. Pari vuotta sitten kävin Kanadassa, ajoin ähm, helikopterilla äh, suurten, suurten valtaisien alueiden yli, jotka oli, jossa metsät oli tuho, Ja henkilönä, joka elän hyvin metsittyneessä maassa, niin minulla oli järkyttävää nähdä, miten paljon kuollutta, tuhoutunutta, punaiseksi karrelle palannutta metsää oli. Ja meidän täytyy pyrkiä torjumaan tällaista Euroopassa. Koska jos tämä mänty, männyn tuholainen, joka tuhosi Kanadankin metsän, pääsee jylläämään Euroopassa, niin voimme sanoa heippa kaikille metsillemme. Tämä on erittäin vakava uhka. Ja mitä tulee myrskyihin? Satun asumaan sellaisen alueen ö, lähimailla, jossa pari vuotta sitten nousi yksi suurimmista myrskyistä, jotka tuhosivat, ovat tuhonneet Euroopan metsiä. Täytyy sanoa, että yhden puun kasvattaminen ei ole hyvä metsän vastustuskyvyn kannalta. Täytyy pohtia, miten tämä näkökulma voidaan yhdistää omistajien oikeuksiin ja subsidiariteettiin viittaan tässä siihen, mitä sanoin tiedottamisesta ja tiedon keräämisestä ja jakamisesta. Se on tärkeää paitsi hallituksille, myös niille, jotka hoitavat metsiä. Nämä ovat ongelmallisia asioita. Haluaisin pyytää komissiota avittamaan minua yhdessä asiassa. Kun nyt katsotaan asetusta, joka meillä on tällä hetkellä ympissä, niin se on oikeastaan tavoitteiden vastainen, kun ajatellaan sitä, mitä haluamme oikeasti saavuttaa erityisesti kun ajatellaan metsien lisäämistä, niiden suojelemista ja niiden sopeuttamista muutoksiin. Meillä on asetuksia, meillä on jo tuhannen vuoden ajan ollut ilmastomme vuoksi sellainen käytänne, että karja laiduntaa maata ja sitten on yksittäisiä puita. No, komissio sanoo, että Tämä ei ole EUn asetusten mukaista, koska ehkä per, per hehtaari on vain 80 puuta, kun komission mielestä pitäisi olla 50. Eli se, mitä metsä, maanviljelijät, kas, karjankasvattajat äm, tekevät Ruotsissa, niin joutuvat nyt ö, vähentämään puiden määrää. Jos biodiversiteettiä ajatellaan kuitenkin, niin meillä on aivan erityisiä kuukkia, peltokasveja, ruohoa, jota ei löydy mistään muualta. Joten meillä on paljon sellaista säädöstä ympissä, joka on tavoitteiden vastaista. Ja jos voisimme saada luettelon niistä aloista, joissa meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä, olipa kyse sitten metsä- tai maatalousasetuksista – niin täytyy muistaa, että Siis, siis jos me nyt laatisimme luettelon niistä asioista, joita metsänhoitajat tekevät, niin näyttäisimme todella typeriltä eurooppalaisten silmissä, koska perinteisesti joudumme tekemään asioita, jotka, ovat, jotka poikkeavat EUn vaatimuksista. Eli olisi hyvä, jos saisimme luettelon kaikista näistä elementeistä. ilmastonmuutoksen näkökulmasta metsäthän tarjoavat vaihtoehtoista energianlähdettä tietyissä jäsenvaltioissa jopa enemmänkin kuin muissa. Ja meidän täytyy tämä ottaa huomioon ja ymmärtää se, että ilmastonmuutoksen näkökulmasta metsien suojeleminen pitää sisällä myös sen, että metsissä puutavaraa jos, jossain tapauksessa jätetään mätänemään metsään. Se aiheuttaa kasvihuonekaasuja. Toisaalta meidän täytyy ylläpitää, kunnioittaa asetuksia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pitää huoli siitä, että tuotamme maksimaalisen hyödyn metsistä. Tämä on tärkeä tavoitteiden kannalta. Jos saadaan muuallakin maailmassa sellaista metsänhoitoa, että metsää hoidettaisiin samalla tavalla kuin Pohjoismaissa. Eli että kuitua per kuutiohehtaari tuotettaisiin yhtä paljon, niin me, tämä auttaisi kyllä meitä ratkaisemaan useita ongelmia ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidin tuottamisen suhteen. Eli tarvitaan suojelua, tarvitaan metsien sopeuttamista, tarvitaan vastustuskykyä, mutta myös muita näkökulmia on otettava huomioon, ja siksi olen kaikki nämä asiat yrittänyt ympätä omaan mietintööni. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset ja vielä seuraava muistutus aikataulutukseen liittyen. Tarkistus on jätettävä 12.10. kello 12 mennessä. Äänestys teollisuusvaliokunnassa 891:1 tai ehkä Envissäkin ja sen jälkeen sitten täysistuntokäsittely. No niin, hyvät kollegat, näin olemme saaneet käsiteltyä tämänkin esityslistan kohdan. Jäämmekö odottamaan viisi minuuttia ennen kuin koneäänestys alkaa vai otetaanko vielä yksi teksti käsittelyyn? Tämä Bensenin teksti aja varjoesittelijät eivät ole paikalla, joten viiden minuutin tauko ja sitten aloitamme koneäänestyksen. Viiden minuutin tauko siis. Ladies and gentlemen, we can start. Hyvät naiset herrat, voisimmeko aloitella? You have your card with you. Oletteko muistaneet ottaa äänestyskortin mukaan? Niitä ehkä tarvitaan. So, dann können wir beginnen. No niin, aloittakaamme, jos vaan kaikki nyt ovat paikalla. Aloitetaan Karvaljon mietinnöllä kattava teos. Monia tarkistuksia on jätetty. On hienoa, että kollega Kavalio ja varjoesittelijät ovat helpottaneet meidän työtämme kompromissia työstämällä. Aloitetaanpas 5a johdantosan Tai tarkemmin ottaen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kumotaan. Sitten kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Ich bin nicht sicher, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, en ole varma, että Regi 2 pitäisi ylätä kokonaan. Täällähän sanotaan, että ensimmäinen osa raukeaa, mikäli kompromissitarkistus 1 hyväksytään. Aivan, olette oikeassa. Minulle juuri kuiskattiin korvaan, että tein silti tämän oikein, koska tämä asia tulee esille vielä myöhemmässä vaiheessa. Mutta kiitos kuitenkin tästä huomiosta. Nyt kompromissi kakkoseen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 40 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkist, kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 suullisin tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta, niin suullisin tarkistuksen 48 siis hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 on jo hoidettu. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 61 siihen on, löytyy vielä suullinen tarkistus. Eli tästä nyt äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 täydennyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 Lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72, siitä ei tarvitse äänestää 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 vedetty takaisin, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 toinen osa, ensimmäinen on vedetty pois, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullisin tarkistuksin 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaääniä tyhjää. Nyt on tarkistettava koneäänestys. Kompromissitarkistus 11. Äänestys alkaa.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 Ja tulos on siinä. 29 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Näin pääsemme vihdoinkin tarkistukseen 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Regi 5 ei kuin 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kont 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. En ole ihan varma. Siis 122 tarkistuksesta äänestetään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ah, no, tarkistetaan. Tarkistuksen 124 toinen osa, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on selvä. Hyväksytty. Regi 9 on hoidettu, jo 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja tulos on tässä. Hyväksytty. Suurella äänten enemmistöllä. Onnittelut Tämä luo tärkeän pohjan tulevalle työlle. Näin pääsemme seuraavaan tekstiin. Kollega Franco valmistelijana. Luettelo on teidän edessänne. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Otetaanpa uudestaan. Siis tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi. Kyllä sit on äänestettävä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta kohdalta äänestystarkistuksen yhdeksän tiimoilta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Typpi raukeaa. Yksitoista. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. 12, 12, 12. Siis 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi ykköseen puolesta. Ajaa, menikö tässä nyt hommat sekaisin? Ah, I must vote on the original. Ai niin. Hetkinen. Eikö tämä asia ole jo hoidettu? Kyllähän minä tässä nyt ihan oikein menettelin. Ihan rauhallisesti vaan. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi on vedetty pois. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista suullisin tarkistuksiin täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 17. Puolesta vastaan. Otetaanpa alusta. 17. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 24 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 25. Siitä ei äänestetä. Problems? Mitä? Ongelmia nyt. Siis 24 hän raukeaa. Problems?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 Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin ja antaneet panoksensa tämän erittäin tärkeän asian käsittelyyn. Eilen kävimme erittäin hyvää keskustelua energiastrategiasta, EU 2020-ohjelmasta ja tänään käsittelemme päätöslausumaesitystä, joka liittyy energiatoimintasuunnitelmaan. Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa ehdotuksiaan ja toivottavasti me saamme aikaan erittäin hyvän mietinnön, jotta voimme lähettää selkeän viestin komissiolle. Tiedän, että monet tähän, tähän liittyy paljon sidosryhmiä, erilaisia näkemyksiä, mutta voin uskoa, että löydämme kuitenkin yhteisen kannan. Yksi suurista kysymyksistä on olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano ja täytäntöönpanon noudat, valvominen – Kysymys kuuluu, missä nyt mennään? Minkälaisia tavoitteita on saavutettu? Onko lainsäädäntöä täytettyön pantu jäsenvaltioissa ja niin edespäin? Meillä on suuria haasteita edessämme, kun me puhumme infrastruktuurista. Tarvit, meidän täytyy keskittyä paremmin innovaatioihin, kuten älyverkkoihin, älymittareihin ja energian varastointiin, joka voi helpottaa energiatehokkuutta. Rakennusalueella – Meillä on rakennusdirektiivi, mutta meidän täytyy myös tehdä jotain olemassa olevien rakennusten suhteen. 40 prosenttia energiastamme kulutetaan nimenomaan rakennuksissa. Informaatioteknologia, ekomuotoilu ja energiaetiketöinti, merkintä, nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Ne edistävät rahoitusta, helppoja vaihtoehtoja, niin sanottuja helppoja nakkeja on paljon tarjolla, mutta meidän täytyy, me tarvitsemme paljon enemmän yksityistä rahaa hyvien ratkaisujen tekemiseen. Helmikuussahan tulemme keskustelemaan energiakysymyksistä ja on todettava, että energiatehokkuus on halvin tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Me meidän täytyy vähentää riippuvuuttamme Venäjän ja Lähi-idän energiasta. Puhumme huoltovarmuudesta ja energiatehokkuudesta. Uskon, että parannuksille on täällä sijaa. Odottelen innolla kuulevani, kuulevani kommentteja Kiitoksia. Kiitokset tekemästänne työstä ja tästä alustuksesta kollega Thompson varjoesittelijän ominaisuudessa saa puheenvuoron. Olkaapas hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella kollegaani Benseniä tästä mietintöluonnoksesta. Tästä löytyy monia paljon hyvin tärkeitä toimia, joiden kautta me saavutamme energiatehokkuuden Euroopassa. Haluaisin lisätä neljä kohtaa, joita ei löydy tästä mietinnöstä ja jotka ovat sitovia tavoitteita ja liittyvät rahoitukseen ja työvoiman kouluttamiseen. Ensimmäiseksi meidän tulisi painottaa sitovia tavoitteita energiatehokkuuden ja energiansäästöjen suhteen. 20 prosentin tavoite vuodeksi 2020 on sekä realistinen että kunnianhimoinen. Sitova tavoite, se on täysin välttämätöntä koska sen tulisi toimia puitteina Euroopan unionin energiatehokkuuspolitiikalle ja ilman sitovia tavoitteita tämä toimintasuunnitelma, se tulee olemaan paljon puhetta vähän toimintaa ja tämä on jo nähty monessa muussa asiassa, kun kyseessä on ollut ei-sitovat tavoitteet. Sosiaalidemokraattinen ryhmä tulee jättämään tarkistuksia. Parlamentin tulisi olla kunnianhimoinen Euroopan ääni, jotta saadaan ennen vuoden loppua sitovat tavoitteet aikaiseksi. Toiseksi olen monen otteeseen painottanut sitä, että meidän tulisi keskittyä energiaköyhyyteen. Energiaköyhyys, se on huomattava ongelma Euroopassa, eikä vähäisimpänä monissa uusissa jäsenmaissa. Se on yksi suurimmista haasteistamme. Energiaköyhyys toteutuu, kun suuri osa kotitalouden tuloista menee energiaan. Olen kuullut, että monet kansalaisista maksavat talvikuukausina yli 50 prosenttia tuloistaan energiaan. Energiaköyhyys, sen, se on liian korkealla tasolla. Meidän täytyy tutkia tätä ilmiötä, jotta me löydämme keinot taistella tätä ilmiötä vastaan, mutta me tarvitsemme myöskin poliittista toimintaa. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että meillä olisi kannusteita vähentää näiden köyhimpien ihmisten energian käyttämää rahaa. Ja tähän tietenkin voitaisiin liittää energiatehokkaat talot. Meidän täytyy myöskin puhua yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta ja energiatehokkuudesta. Meidän täytyy keskittyä siihen, että työntekijät, heitä koulutetaan, jotta he saavat käyttää näitä uusia teknologioita. Koulutus, se on äärimmäisen tärkeää, erityisen tärkeää jos otamme huomioon energiasäästötavoitteemme, meidän tulisi investoida eh, henkilöstöön ja teknologiaan. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita tämän rahoituspuolen. On positiivista, että tässä luonnoksessa mainitaan moniakin keinoja, joilla tätä energiatehokkuutta voitaisiin rahoittaa, mutta meidän täytyisi myöskin miettiä sitä, miten verotusta voidaan käyttää tässä asiassa hyväksi. Haluaisin myöskin puhua, että erilaiset järjestelmät, niiden tulisi olla tämän mietinnön keskiössä. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta odotan innolla lisää neuvotteluja esittelijöiden ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Frau Kollegin van Bremt. Kiitoksia seurana kollega van Bremt. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle tehdystä työstä. Haluaisin täydentää tätä alustusta kahdella huomiolla. Ensinnäkin energiaköyhyys. Sen haluaisin linkittää energian hintaan. Sehän liittyy energiatehokkuuteen. On tietenkin tärkeää, että me tavoitamme energiatavoitteemme ja CO2-päästöjen vähentämistavoitteet. Mutta energian hintahan on viime vuosien, ai, viime vuosien aikana noussut huomattavassa määrin. Eroja tietenkin jäsenvaltiojen välillä on olemassa, mutta me olemme erittäin huolissamme seuraavasta asiasta. Kun nämä asiat liitetään toisiinsa, niin sillä voi olla suuri merkitys liiallisesta energiatehokkuusajattelusta. Sitten täällä puhutaan myöskin älymittareista ja muista tekijöistä, jotka voivat parantaa energiatehokkuutta. Ehkäpä meidän tulisi tälläkin saralla keskittyä myös energiaköyhyyteen. Tietenkin nämä älymittarit voivat lisätä energiatehokkuutta ja talouden energian käyttöä, mutta on olemassa esimerkkejä, jotka, jo, jotka osoittavat, että älymittarit johtavat korkeampiin energiakustannuksiin ja laskuihin. Eli tämäkin seikka pitäisi huomioida. Ja sitten ne välineet, joita EU-tasolla on käytettävissä energiatehokkuustoimien tukemiseksi. Meillä on tietenkin rakennerahastot, kohesiorahastot ja elvytysohjelma. Toivottavasti ensimmäisen käsittelyn aikana siitä päästään yhteisymmärrykseen. On erittäin tärkeää, että me käytämme tehokkaasti näitä kaikkia välineitä ja vielä avoimellakin tavalla. Erityisesti tähän viimeisimpään seikkaan liittyen voin sanoa, että paraikaa olemme kehittämässä uusia innovatiivisia ratkaisumalleja öö, toimijoiden tukemiseksi, eli että uusia projekteja energiatehokkuuden saralta saataisiin käynnistettyä. Vielä kerran onnittelut esittelijälle ja toivottavasti saamme täydennettyä tätä jo muuten hyvää tekstiä muutamilla hyvillä kommenteilla. Kiitoksia. Seuraavana kollega Hall. Hän, hän toimi varjoesittelijänä. Olkaa hyvä. Um, first of all, I'd like to thank Mr. Benson. Kiitoksia ja ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Hän on todella ollut avuksi varjoesittelijöille. Olemme käyneet kattavaa keskustelua hänen kanssaan ja kiitän siitä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että me tarvitsemme vahvan lausunnon tai mietinnön. On myönnettävä, että olin hiukan pettynyt alkuperäisen tekstin suhteen, koska se on aika arka, aristeleva vaatimuksissaan. Emmekä saa unohtaa sitä, että parlamentilla on kuitenkin erittäin merkittävä osa esitettävänään. Viimeksi parlamentti todella saattoi vaikuttaa komission energiatehokkuustoimintasuunnitelmaan. Me ö, halusimme, että komissio tekisi ö, tiettyjä asioita, joita se alun perin ei olisi aikonut tehdä, mutta lopulta rohkaisimme ja tuimme komissiota ö, toivomiimme toimiin. Ja toivottavasti tällä kertaa pystymme samaan. Tämä tahtoo sanoa, että mietintömme ajoitus on erittäin tärkeä, ja kun otetaan huomioon, että komissiolta tulee ristiriitaisia merkkejä siitä, koska äh, suunnitelma saadaan aikaan, niin on erittäin tärkeää, että me pitäydymme omassa alkuperäisessä aikataulussamme äh, toimintasuunnitelman suhteen, jotta voimme varmistaa sen, että emme menetä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä komissio omaan suunnitelmaansa kirjoittaa. Muutamia alueita, joita haluaisin erityisesti vahvistaa tässä mietinnössä. Parissa kohtaa tämä on hiukan vanhentunut. Tällä hetkellä meillä on jo energiasuoritussertifikaatteja. Ja mietintö ei korosta mielestäni riittävästi sitä, että komissiokin pitää pitää oikeilla raiteilla. Mehän olemme tehneet energiatuotteiden osalta jo paljon työtä ja meillä on jo aikataulukin. Ja nyt näyttää siltä, että aikataulusta aletaan luistaa. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden täytyy pysyä oikeilla raiteilla. Komission täytyy esittää parannuksia kansallisiin energiatehokkuustoimintasuunnitelmiin. Uudistuvien energiamuotojen osalta ollaan ihan oikeilla jengoilla, mutta komission täytyy muutenkin energiatehokkuuden osalta toimia. Mitä tulee sitoviin tavoitteisiin, tiedän, että parlamentissa mielipiteet vaihtelevat siitä, mitkä olisivat sopivia sitovia tavoitteita, mutta jotain täytyisi olla. Komissi, komissaari, vastaava komissaari itse on ilma, ilmaissut toiveensa saada aikaan sitovia tavoitteita rakennussektorilla, eikä meidän pitäisi olla aristelevampia kuin komissio tällä alalla. Erityisesti meidän pitäisi tehdä jotain olemassa olevien rakennusten suhteen, koska jos me nyt jätämme energiasuorituksen olemassa olevan direktiivin varaan, niin ihmiset eivät välttämättä tee riittävästi remontteja. Saksassa tilanne on paljon parempi ja komissaari Oettinger kyllä ajaa tätä asiaa eteenpäin ja meidän tulisi kyllä tarttua tähän mahdollisuuteen. Sitten vielä pari asiaa, jotka mielestäni puuttuvat täältä, joita toivottavasti voidaan sisällyttää. Olemme jo pitkään sanoneet, että kaikki liikenteeseen liittyvät alat ja alueet tulisi, niiden tulisi olla energiatehokkuussääntöjen kattamia. Ja kollegat ovat myös maininneet sen, että meidän tulisi saada enemmän mahdollisuuksia tai antaa enemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioille eh, saada rahoitusta. Erilaisia rahoitusvälineitä tulisi olla energiatehokkuuden parantamiseksi. Ja lopuksi on tärkeää, että saamme aikaan vahvan mietinnön, koska kyllähän me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä – mutta tiedämme, että teemme vain puolet siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saavuttaisimme 20 prosentin energiansäästötavoitteen vuoteen 2020. Mutta emme me tarvitse uusia tutkimuksia. Me tiedämme, mitä pitää tehdä. Komissio nyt tulisi vain eh, pistää ihmiset toimimaan. Ja siksi tarvitsemme vahvan mietinnön niin, että eh, todella saamme aikaan oikeaa energiatehokkuutta ja säästöä. Kiitos. Kiitos. Kollega Szymanski, varjoesittelijän ominaisuudessa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ilmeisesti tämän tekstin menestys piilee siinä, että monet tahot voivat tätä tukea. Ja minä toivon, että täysistuntokäsittelyssä tämä saadaan hyväksyttyä. Olen varma siitä, koska me olemme monien osien suhteen samoilla linjoilla. Me olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme ratkaisumalleja lyhyellä tähtäimellä, lyhyellä aikavälillä, koska vain silloin voidaan vaikuttaa suoraan myöskin rahoituskuriin. Mutta haluaisimme lisättävän seuraavia seikkoja. Eli nämä niin sanotut valkoiset sertifikaatit, niiden käyttöä tulisi laajentaa. Tilanne näyttää siltä, että tämä vaikuttaa huomattavassa määrin mahdollisiin säästöihin. Säästöt voitaisiin jopa tuplata, joten olisi hyvä, että lainsäädäntöteksteissä viitattaisiin valkoisiin sertifikaatteihin ja sanottaisiin, että niitä käytettäisiin yleisimmin. Mutta mitä emme voi tukea on seuraava seikka. Me tarvitsemme viitteellisiä energiatehokkuusarvoja eikä mitään sitovia lukuja. Tämä olisi joustavampi ratkaisumalli, joka tarjosi jäsenvaltiolle parempia toimintamahdollisuuksia ja poistai, tai korostaisi jäsenvaltioiden toimintavalmiuksia. Ja näin voitaisiin lisätä säästöjä. Eri lainsäädäntöteksteissä olevat sitovat raja-arvot ovat osoittaneet, että tulokset eivät välttämättä aina ole hyviä. Eli järjestelmä ei välttämättä aina toimi toivotulla tavalla. Me tietenkin tarvitsemme jonkinlaiset raja-arvot, ne voisivat olla viitteellisiä, mutta me tarvitsemme lisäksi myöskin valvontaa. Minä uskon, että sitä kautta saataisiin parempia tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Vidal Quadras. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää herra Benseniä hänen tähän saakka tekemästään työstä, mutta myöskin siitä, mitä on vielä tehtävänä. Koska kollega Kabinska myöskin tarkastelee tätä hyvin vaikeaa tehtävää, jossa täytyisi äh, arvailla, mitä energiapolitiikka tulevaisuudessa tulee olemaan. No, nythän me olemme lamassa. Ja kaikki nämä asiat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja meidän täytyy olla hyvin johdonmukaisia lähestymistavassamme, koska yksi aina vaikuttaa toiseen. Olen samaa mieltä kahden esittelijän kanssa kun he sanovat, että meidän täytyisi saada tehokasta täytäntöönpanoa olemassa olevan lainsäädännön saralla ja tuen tätä kohtaa viisi siinä mielessä, että siinä painotetaan sitä tärkeää roolia, joka komissiolla on, kun se ryhtyy rankaisutoimenpiteisiin. Tämä on täysin johdonmukaista toimintaa. Meidän täytyy olemassa olevaa lainsäädäntöä toteuttaa ennen kuin lähdemme uusille vesille seilailemaan. Meillä on mahdollisuus tässä mietinnössä. Se antaa meille mahdollisuuden tarkastaa tätä perustaa ja konsolidoida olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja tämä tulisi suorittaa ennen kuin teemme uusia aloitteita. Tuen myöskin kappaletta neljä ja sitä, mitä siinä sanotaan, koska tässä sanotaan, että komission tulisi kriittisesti arvioida näitä kansallisia tehokkuussuunnitelmia ja sitä, kuinka hyvin niitä on täytäntöön pantu. Tässä komissio voi arvioida niitä edistysaskeleita, joita on jo tehty ja täten se voi paremmin äh, asettaa tavoitteita vuotta 2020 kohtien. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että Lissabonin strategia, se, siinä on puutteita ja se on aiheuttanut lommon koko Euroopan unionin Ähm, imagoon. Ja täten meillä on paljon vielä tehtävää ja meidän täytyy välttää sitovia tavoitteita koska se johtaisi yksinomaan siihen, että turhautuminen kasvaisi entisestään. Jos me voimme osoittaa, että me päättäväisellä tavalla toteutamme olemassa olevia tavoitteita, ja painotamme komission roolia lainsäädännön valvojana, niin tätä kautta me voisimme luottamusta lisätä. Tähän me pystymme aivan erityisten toimien, hyvin suunniteltujen toimien kautta. Tästä mietinnöstä löytyy myöskin kohtia, jotka ovat hieman ongelmallisia. Minä saatan tästä tehdä tarkistuksia ja lyhyesti voisin kertoa teille, mistä tässä on kysymys. Ei olisi järkevää tällä hetkellä asettaa uusia sitovia tavoitteita energiatehokkuusstrategiassamme. Hyvät kollegat, en ole sitä mieltä, että siitä saataisiin mitään hyviä tuloksia aikaiseksi. Jokaisen jäsenvaltion tulisi pystyä käyttämään sellaista energiaa, joka sen mielestä on asianmukaista alhaisten päästöjen toteuttamisesta. En sano myöskään, että meillä tulisi olla kaukolämpöä kaikkialla tai sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Herra Benson on varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että Euroopan unioni on tällainen tilkkutäkki, mitä energiaan tuottamiseen tulee. Eli ei olisi hyvä, jos syrjittäisiin tietyn tyyppistä kaukolämpöjärjestelmää suhteessa toiseen. Tämä oma-aloitemietintö vuodelta 2006, jossa itse olin laatijana. Halusin muistuttaa sen vielä mieliinne. Ja siellä puhuttiin siitä, että tulisi vähemmällä saada aikaan enemmän. Ja tässä mietinnössä painotin sitä, että energiatehokkuutta voidaan parantaa ja se on sinällään hyvä, mutta sitten asia erikseen on se, että vähennetään energian kulutusta. Ja tässä on ongelmia aivan erityisesti mitä tulee lamatilanteisiin, koska me emme halua talouskasvua asettaa vaaranalaiseksi ja täten meidän täytyy olla hyvin tietoisia silloin, kun me tällaisia ajatuksia esittelemme näistä seurauksista. Eli tässä suurin piirtein se, mitä halusin sanoa, herra puheenjohtaja. Toivon, että äänestyksen jälkeen, tämän hedelmällisen keskustelun jälkeen, voimme sitten avata oven järkevälle tasapainoiselle tekstille. Etsukalas. Seuraavana kollega Tsukalas. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä myöskin haluaisin onnitella esittelijää herra Bentseniä tästä erittäin hyvästä työstä ja haluaisin ottaa muutamia asioita esille. Energian säästäminen, se, se tulisi saada aikaiseksi energiatehokkuuden kautta ja se on hyvin tärkeä aihe, joka saattaa johtaa uudenlaiseen energia- ja talousmalliin. Ja tässä vaiheessa teknologiat, joita tänä päivänä on käytössä ja uudet teknologiat, esimerkiksi nanoteknologia ja fototeknologia, ne saattavat olla tärkeässä asemassa. Myöskin viestintäteknologia, niitä täytyy käyttää myöskin älykkäällä tavalla, jotta me voimme e, edistää johdonmukaisempaa energiankäyttöä sekä liikenteessä että kotitalouksissa että teollisuudessa ja energiantuotannossa. Meidän ei tule myöskään unohtaa sitä, että meidän täytyy myöskin keskittyä puuttua energian kulutusasioihin eh, eri teollisuuden sektoreilla, aivan kuten varjoesittelijät ovat eh, jo maininneet. Haluaisin myöskin puhua näistä älymittareista. Älymittarit eh, ovat erittäin hyvä tapa saavuttaa tavoitteita. Ainoastaan Suomi, Ruotsi ja Italia ovat käyttäneet sataprosenttisesti näitä älymittareita hyväkseen. Muut jäsenvaltiot, ne ovat aika lailla jäljessä siellä vasta on tilattu tutkimuksia siitä, voidaanko näitä älymittareita ylipäätään ottaa käyttöön. Meidän täytyy kuitenkin tarkastella tällaista eurooppalaista horisonttia liittyen siihen, mikä älymittari on ja minkälainen aikataulu voitaisiin asettaa tämän toteuttamiselle nämä älymittarit saavat aikaan muutoksia energian kulutuksessa kuluttajien keskuudessa kulutus vähenee kuluttajien keskuudessa ja kuluttajat voivat internetin kautta yksityiskohtaisesti tarkastella omaa energian käyttöään. Ja meidän tavoitteemme täytyisi olla kuluttajien tiedottaminen, eikä ainoastaan se, että me automaattisesti otamme käyttöön tällaisia kalliita mittareita. Mitä aikatauluun tulee, meidän ei tulisi unohtaa sitä, että Rouva del Castillo on laatinut mietinnön jossa puhutaan siitä, että 50 prosentissa kotitalouksissa täytyisi olla vuoteen 2015 mennessä tällaiset mittarit. Mutta älymittarit eivät yksinään riitä. Tärkeää on myös se, että meillä on älykkäät laitteistot, jotka, joita voidaan käyttää yhteistyössä näiden älymittarien kanssa, jotka sitten entisestään vähentävät energiankulutustasoa. Ja olen erityisen iloinen siitä, että tässä mietinnössä vietataan myöskin eh, siihen tehtävään, joka rakennuksilla eurooppalaisella tasolla on, kun yritetään saada aikaan eh, päästöjen vähentämistä vuoteen 2020 mennessä. Ja haluaisin vielä kerran onnitella ja kiittää. Next, next Kiitoksia seuraavana kollega Hübner. Thank you very much, Mr. Chairman. Niin. Kiitoksia. No. Kollegin Hipner. Ah. Anteeksi, sanoin kyllä, että kollega Hübner. Behind you. Excuse me. E, bardzo dziękuję e, e, sprawozdawcy i bardzo dziękuję za... Kiitokset, herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja kiitokset näistä kommenteista, joita olemme jo kuulleet. Arvoisat kollegat, puhumme tänään tärkeästä aiheesta – ei ainoastaan huomioiden ilmastopolitiikka, vaan huomioiden myöskin talouspoliittiset ongelmat. Energian käytön rationalisoinnilla pitäisi olla yhtä lailla tärkeä merkitys kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä. Toisin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen saralla, niin tämä energiatehokkuuspuoli joutuu toimimaan ikään kuin yksin omassa tyhjiössä, jota ei ole määritelty. Tästäpä syystä tämä teksti on erittäin tärkeä ja on tärkeää myöskin ottaa puheeksi mahdollisia ratkaisumalleja. Kun nyt täällä viitataan energiakäytön säästöihin, niin ne eivät onnistu noin vain. Markkinat eivät kykene itse hoitamaan tätä asiaa. eivät markkinat halua edes vähentää energian käytön vähentää energian käyttöä, joten tässä tarvitaan valtion tason tai eu tason määräyksiä tai ohjausta. Me tarvitsemme säästöä energiasektorilla, jotta kansalaiset voisivat hyötyä tästä. Meidän täytyy ikään kuin pakottaa teollisuutta vähentämään energian käyttöä. Me tiedämme, että Euroopan unioni on jäänyt jälkijunaan, varsinkin verrattaessa Yhdysvaltojen tilanteeseen. Me tiedämme, että energia voidaan säästää hyvin eri tavoilla. Täällä viitattiin jo älymittareihin, mutta energiasäästölampuja voitaisiin käyttää myöskin katulampuissa. Me tiedämme, että katuvalaistus vaatii paljon energiaa ja väärät hehkut käyttävät liikaa energiaa. Siitä tulee siis kallis hanke, mutta me tarvitsemme edullista energiaa kansalaisille. Ja me tarvitsemme lisää tietoa, jotta kansalaiset tietävät, että kuinka paljon yksittäiset laitteet käyttävät energiaa. Eli valistustyöllä on keskeinen merkitys. Meillähän käytössä myöskin rakennusten saneeraukseen liittyviä määräyksiä, mutta todellisia muutoksia ei ole saatu aikaiseksi monetkaan rakennukset eivät vastaa niihin haasteisiin, jotka lainsäädäntötekstein on periaatteessa jo olemassa. Eli me tarvitsemme sellaisia mekanismeja, jotka eivät lähde rangaistusajattelusta liikkeelle, vaan että ne rohkaisevat yhteistyöhön. Me tarvitsemme edelläkävijöitä, edullisten energiatehokkaiden tuotteiden markkinoilla. Me tarvitsemme yrityksiä, jotka investoivat energiatehokkuuteen. Me tarvitsemme energiatehokkaan politiikan tukemista. Siitä hyötyisivät sekä ympäristö että kansalaiset ja me saisimme sitä kautta luotua myöskin uusia työpaikkoja. Sitähän me kaikki perään kuulutamme. Ja tämä parantaisi tilannetta koko yhteisössä. Ja tästä syystä tämä aihe on tärkeä. Euroopan unionihan aina markkinoi itseään maailman vihreimpänä alueena. Ja että me olemme sitoutuneet huomattavaan hiilidioksidipäästöjen leikkaukseen, mutta tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan konkreettisin toimenpitein, eli me tarvitsemme rationaalisempaa energian käyttöä. Eli politiikka ei voi olla lyhyt kantoista. Me tarvitsemme todellakin pitkän tähtäimen suunnitelmia ja projekteja, ja tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan askel askeleelta. Jos me saamme aikaiseksi tällaisen vaiheittaisen ratkaisumallin, niin sillä on positiivisia vaikutteita sekä Euroopan unionin sisällä että myöskin selkeä viesti muulle maailmalle, miten asia voitaisiin toteuttaa. Kiitoksia. Proszę Państwa, e, e, energii się nie konsumuje. Ja to odnoszę wrażenie, że mówimy Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että me puhumme ikään kuin kuluttajien näkökulmasta. Kysehän on markkinoiden tarjoamasta tuotteesta. Energia ei tuhota, energia vain muuttuu eri muotoon. Ja nyt meidän täytyy puhua energian käytöstä. Käytön pitää olla sellaista, että se tarjoaa mahdollisimman paljon työtä. Minulle syntyy sellainen vaikutelma, että kun puhumme energiatehokkuudesta, niin tämä fysikaalis kemiallinen aspekti jää kokonaan huomiotta. Eli kaikki se, mikä tapahtuu ennen tuotteen markkinoille saattamista. Me siis haluamme koko ajan vähentää kulutusta. Näin ainakin keskustelu ja tämä teksti on antanut ymmärtää. Tietenkin näin toimimalla kulutusta voidaan vähentää, mutta energiatehokkuuden parantaminen edellyttää muidenkin tekijöiden huomioimisen. Energia, energian järkevämpi käyttö on yksi tekijä, Kaikki, jotka ymmärtävät energian kuljetuksesta ja energian säästämisestä enemmän, niin tietävät, millä saroilla me voimme todellakin säästää. Me voisimme säästää jopa 40-80 prosenttia. Ja meidän tulisi vastuksia pienentää jakeluverkostoissa, eli järkevämpiä ja älykkäämpiä energian siirtomenetelmiä tulisi ottaa käyttöön. Mehän tiedämme, että voimalaitoksista löytyy monia ö, ratkaisumalleja, mutta joissakin laitoksissa energian tuotanto johtaa suureen energiahukkaan, jota syntyy siis tuotantoprosessin aikana. Senkin halusin mainita. Mitä tulee sitten kitkan vähentämiseen? Mehän tiedämme, että kitkoja on useampia erilaisia ja meillä on tällä saralla montakin ratkaisumallia tarjolla. Ja sitten sähkömagneettisen kentän analysointi. On olemassa generaattoreita ja kun energiaa tuotetaan, niin energian hukka on noin kahden prosentin luokkaa. Silläkin saralla voitaisiin siis parantaa tilannetta. Ja sitten konversioketjun liian pitkä pituus. Mehän tiedämme, että energian tuotannon kautta syntyy lämpöä, tämä tuotettu energia johdetaan kotitalouksiin ja siellä se muutetaan sähköpattereissa lämmöksi. Se nyt ei välttämättä ole kovinkaan järkevää toimintaa, eli tämä muuntoprosessi johtaa melkoisen hukkaan. Ja varsinkin kun me puhumme tässä käytöstä, energian käytöstä, mehän emme siis tuhoa energiaa, vaan energia ainoastaan muuttuu toisenlaiseksi tuotteeksi. No, oli miten oli. Kyllähän tästä voisi puhua vielä vaikka kuinka paljon. Kiitoksia seuraavana kollega Sado. Merci, monsieur le président. Et... Euh, Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja aivan erityisesti eh, sitä tapaa, jolla hän on rakentanut tämän mietinnön, josta olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Tietyllä tavalla Meillä on paljonkin onnea sen suhteen, että talouskriisin puitteissa, jonka kourissa Eurooppa siis on, niin työpaikkojen luomisen potentiaali, pk-yritysten verkostojen rakentaminen, niiden tunnettuus kansalaisten keskustella energiaan, keskuudessa energiaan säästöjen suhteen on hyvin alhainen. Ja kun öljybarrelit jälleen maksaa 150 dollaria, niin me emme sitten ole käyttäneet tätä hyväkseen saamadaksemme aikaan energiansäästöjä, koska tuolloin syntyvät ensimmäiset seuraavan energiakriisin uhrit. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän vuoden loppuun mennessä, ja tässä olen samaa mieltä siitä, mitä täällä aikataulusta on sanottu, eli tämän vuoden loppuun mennessä meillä täytyisi olla todellinen toimintasuunnitelma energiatehokkuuteen liittyen, ja sieltä ei tule löytyä yksinomaan puheen parsia, vaan aivan konkreettisia ehdotuksia, tavoitteita, määrällisiä, laadullisia tavoitteita, joita täsmennettäisiin tässä toimintasuunnitelmassa. Tietenkin me tuemme ajatusta sitovista tavoitteista. Eilen me keskustelimme kaasuputkistoista. Olipa, oli kysymys North Streamissa, South Streamissa tai Nabukosta. Siis 20 prosenttia energiatehokkuudesta se vastaa Nabukkoa 15 Nabukko-linjaa. Tämä tulisi pitää mielessä. Tietenkin 15 Nabukkoa tämä tarkoittaisi 15 avajaisseremoniaa, mutta tämä maksaisi kuitenkin paljon vähemmän. Ja tässä meillä ei olisi ainoastaan putkistuman kokonainen energiatehokkuuden bulevardi käytettävissämme. Sitten mitä tähän sisältöön tulee, niin me tuemme niitä tavoitteita, joita täällä on ehdotettu mitä olemassa olevien rakennusten remontointiin ja kunnostamiseen tulee, niin se on myöskin prioriteetti esittelijälle meidän tulisi tehdä enemmän tämän rakennusaloitteen suhteen, toisin sanoen mitä tulee kunnostusten tahtiin, niiden laatuun. Meidän tulisi olla paljon kunnianhimoisempia, koska tässä jälleen kerran on paljonkin mahdollisuuksia energiansäästön suhteen ja rakennussektorin kehittämisen suhteen, koska äh, sillä on kotitalouksienkin kannalta merkitystä. Rahoitus on luonnollisestikin täysin avainasemassa ja tästäkin esittelijä pitää kiinni ja me olemme tästä samoilla linjoilla. Me olemme sitä mieltä, että on mahdollista pyytää jäsenvaltioilta sitä, että jokaisessa maassa perustettaisiin tällainen energiatehokkuusrahasto, johon käytettäisiin jonkin verran julkista rahaa. Ja tulevina viikkoina me tulemme näkemään keskusteluja, jotka tulevat äh, pyörimään energian verotuksen ympärillä. Myöskin äh, rahansiirtoveron tiimoilta tullaan keskustelemaan. On puhuttu hiilidioksidikiintiöistä. Eli nämä kaikki ovat mahdollisuuksia, joilla me voimme rahoittaa energiatehokkuutta. Sitten myöskin fossiilista energiaa, sitä kulutetaan turhaa ja on jopa sen polkumyyntiä, kun meillä on miljoonia ja kymmeniä miljoonia tukiaisia fossiilisille poittoaineille, niin tässä myöskin meidän tulisi toimia johdonmukaisesti. Sitten mitä tulee energiaköyhyyteen, No tietenkin, jos meillä on sitovat kunnianhimoiset tavoitteet energiansäästön suhteen, niin tietenkin henkkoimmassa asemassa olevat kansanryhmät tulevat ensimmäisten joukossa ostovoimassa kautta hyötymään tästä, mutta meidän täytyy, meillä täytyisi olla myöskin aivan spesifisiä välineitä ja ehkä tämä johtuu siitä, että tätä ei harjoiteta jäsenvaltioissa, niin meillä Euroopan tasolla on vastuuta tässä energiaköyhyysasiassa. Kiitos. Frau Seuraavana kollega Cavalio. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin onnitella edustaja Bentseniä hänen tekemästään erinomaisesta mietinnöstä. Hän on pyrkinyt löytämään tasapainon tämän hetken taloudellisten rajoitteiden ja toisaalta ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien kunnianhimoisten tavoitteiden välillä. Tätä taustaa vasten meidän täytyy löytää uusia keinoja kannustaa energiatehokkuuteen, Yksi mahdollisuus, jota haluaisin ehdottaa tarkistuksessa, josta olen jo keskustellutkin esittelijän kanssa, on ottaa käyttöön rahoituksen ehdollisuus. Eli hankkeita rahoitettaisiin ainoastaan, jos voidaan saavuttaa tietyt energiatehokkuusstandardit. Ei ole mitään järkeä saada aikaan jotain uutta hienoa rakennusta, jos rakennus ei sitten ole energiatehokas. Siksi on mielestäni tärkeää viedä eteenpäin energiatehokkuutta tulevaisuudessa. Sitten toinen seikka, kunnat ja paikalliset viranomaiset. Euroopassahan on virastojen verkosto. Eurooppa on niiden perustamista tukenut ja niiden rooli on erittäin tärkeä. Kunnat ja alueelliset energiaviranomaiset, niistä juuri puhun, ne voitaisiin mainita tässä mietinnössä. Lopuksi sanoisin seuraavan. Emme saisi unohtaa teollisuuden elinkeinoelämän roolia. Niillä on osansa esitettävänään tutkimuspuolella ja teknian, teknologian kehittämisessä. Mielestäni energiateho, energiaintensiivisen teollisuuden täytyy vielä tutkia enemmän energiatehokkuutta ja teknologiaa. Uusia prosesseja tarvitaan ainakin tietyillä teollisuuden sektoreilla, jotta niistä voisi tulla kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa myös energiaturvallisuuden, energiarajoitteiden aikana. Mielestäni meidän tulisi mainita tutkimuksen tärkeys energian säästön yhteydessä, erityisesti energiaintensiivisten alojen tullessa kyseeseen. Bedanke mich, die Kollegin Tikau. Kiitos. Ja seuraavana kollega Tikau. domnule Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä. Me tulemme jättämään muutamia tarkistuksia tähän tekstiin. Haluaisin alkuun korostaa seuraavaa seikkaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että EUn keskeisimpänä prioriteetteina pitäisi tulevina vuosina olla juuri energiatehokkuus. Minä uskon ja toivon, että energiatehokkuus olisi sekä neuvoston että komission esityslistalla hyvinkin korkealla. Mitä tulee energiaköyhyyteen, kollegat ovat täällä jo todenneetkin, että niiden henkilöiden määrä, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, niin näiden henkilöiden määrä on kasvanut työttömyydestä ja talouskriisistä johtuen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat eurooppalaiset perheet kärsivät energiaköyhyydestä. Ja tästä nimenomaisesta syystä Euroopan unionilla pitäisi olla mahdollisuuksia laatia lainsäädäntötekstejä aiheeseen liittyen. Rakennusten energiatehokkuuspuolella tarvitaan myöskin voimakkaampaa panostusta ja meidän täytyy varmistaa, että energiatehokkuuteen ohjattavat eri eurooppalaisten rahastojen rahat käytettäisiin tehokkaammin hyväksi. Me olemme pyytäneet, että rahastoissa varataan energiatehokkuustoimintaan enemmän varoja nelisen prosenttia rahastojen kokonaisbudjetista. Mutta me toivomme, että myöskin seuraavia rahoitusnäkymiä työstettäessä energiatehokkuuden merkitys korostuisi. Täällä on viitattu myöskin kuljetussektorin energiatehokkuuteen. Pitää toki paikkansa, että aiheeseen liittyvä suositus kannattaisi laatia. Meidän tulisi tutkia, er, tukea erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa, koska sitä kautta myöskin liikenteen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa. Onhan meillä olemassa ohjelmia, kuten Galileo, jotka perustuvat ICT-järjestelmiin. Sitä kautta voitaisiin liikenteen energiatehokkuutta parantaa. Mutta se edellyttää muunlaisten moottoreiden käyttöön oton. Tietenkin polkupyörilläkin voitaisiin kulkea, mutta meidän täytyy jollakin tavalla linkittää nämä uudet järjestelmät nykyisiin energiaverkostoihin. No toivottavasti esittelekin kuuntelee, mitä minulla on sanottavana. Mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin, niin niillä on paljonkin kehityspotentiaalia. Espanja investoi vuosittain 5 miljoonaa euroa uusiutuviin energialähteisiin. Mutta tuulivoimapuistoja on valitettavasti jouduttu sulkemaan, koska verkosto ei kykene ottamaan tätä uutta energiaa vastaan. Mutta infrastruktuuria kehittämällä hajautetusti, niin minä uskon, että tällaisia innovatiivisia sähkölaitteita voitaisiin helpommin integroida nykyiseen energiaverkostoon. Lopuksi vielä seuraava huomio. Rakennusten energiatehokkuudesta puhuttaessa emme ole tehneet vielä kaikkea mahdollista. Me pyydämme, että komissio laatisi vielä lisäkertomuksia tästä asiasta, mutta mikään ei hoidu ilman riittävää rahoitusta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Högmark. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanomattakin lienee selvää on se, että energiatehokkuus on tärkeä kilpailukyvyllemme, turvallisuudellemme ja myös uusien energialähteiden kehittämiselle. Jos haluamme tehdä, olla energiatehokkaampia, niin olisi hyvä ottaa käyttöön uusia energialähteitä. On kuitenkin eräs seikka, jota on korostettava tässä mietinnössä ja haluan myös kiittää tästä esittelijää. Kun me ryhdymme, <clears throat> ryhdymme nopeisiin toimiin, meidän pitää pohtia myös yksilöitä, rakennuksia, kotitalouksia, yrityksiä. Näillä kaikilla on kaikki syy, kaikki syyt olla energiatehokkaita, koska energian hinta on kallista. Täytyy korostaa niitä alueita, joilla yksittäiset kansalaiset tai yritykset eivät yksin voi vaikuttaa energiatehokkuuteen, energian käyttöön, joten meidän täytyy sitten julkisin toimin vaikuttaa näihin asioihin. Muun muassa kaukolämpö mainittiin, tai liikenneinfrastruktuurit, niiden täytyisi olla meidän toimintamme keskiössä. Sanon tämän, koska usein keskustelemme sitovista tavoitteista tai sitovista toimista. On paljon helpompaa käyttää sitovia toimia silloin, kun pohditaan samalla myös sitä, kuinka esimerkiksi rakennusten käyt, lämmittämiseen käytettävää energiaa tulisi käyttää, tai miten liikenneinfrastruktuuria tulisi laatia tulen viittaamaan näihin tarkistuksessani, mutta meidän, toistan, että meidän, mitä enemmän keskitymme si- niihin, juuri niihin sekkoihin, joihin yksilöt eivät voi keskittyä, niin sen paremmin toimimme ja tehoavat. Seuraavana kollega Presina. Rád poděkoval panu spravodaji. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää sydämellisesti hänen tekemästään työstä. Hänen esittämänsä ehdotukset ovat erittäin positiivisia. Poikkeuksena yksi, tämä sitova tavoite. Minun mielestäni tässä vaiheessa ei kannattaisi lähteä sitovia tavoitteita esittämään, mutta mitä parempi energiatehokkuus, sitä parempi yhteiskunta. Eli me tarvitsemme lisää energiaa, turvallisuutta, energiatoimitusten varmuutta. Siitä on hyötyä koko Euroopalle, koko yhteiskunnalle siitä on hyötyä. Mutta ehkäpä me olemmekin erehtyneet. Parannetun energiat tehokkuuden kautta yksittäistapauksessa voidaan saavuttaa hyviäkin tuloksia, mutta täällähän viitattiin jo näihin fysikaalisiin lakeihin. Ne, jotka kykenevät tästä teknisestä puolesta keskustelemaan, niin he voisivat pohtia näitäkin seikkoja. Mutta tämä Jeffersonin paradoksi, kun tehokkuutta lisätään – niin koskaan ei voitu vähentää kokonaiskulutusta. No mitä minä ajan takaa? Jos nyt esimerkiksi kiellämme tällaisten satavattisten hehkulampojen käytön, koska ne eivät ole energiatehokkaita, niin se ei tarkoita sitä, että energiakulutus pienenisi. me tiedämme, että valaistukseen sitten kuitenkin panostetaan enemmän kuin aikaisemmin. Näin se vaan menee. Minä toki tuen esittelijän ehdotuksia, mutta en voi hyväksyä näitä sitovia tavoitteita. Minun mielestäni meidän tulisi tukea energiatehokkuutta, mutta ei siten, että me uskottelemme itsellemme, että se toisi mukanaan yhteiskunnalle suuria säästöjä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Cortines. Muchas gracias. A mí dos temas que me preocupan. Uno que... Kiitos, herra puheenjohtaja. Minua huolestuttaa kaksi asiaa. Olen hyvin huolissani ja haluaisin tässä vaiheessa kiittää esittelijää, koska hän todellakin pyrki olemaan realistinen tässä asiassa. Mutta on huolestuttavaa, kun tarkastelee näitä ristiriitoja eurooppalaisessa politiikassa ja niitä piisaa. Me olemme kuluttaneet koko aamun keskusteluun talouskriisistä ja samaan aikaan unohdimme energiatehokkuuden tyystin. Espanjassa meillä on viisi miljoonaa työtöntä tällä hetkellä. Nämä ihmiset, heillä ei ole rahaa kunnostaa talojaan. Energian hinta on noussut 60 prosenttia – Eli meidän todellakin täytyy tarkastella myös sitä, mitä energiayhtiöt tekevät, miksi hinnat nousevat jatkuvasti. Uusiutuvat energiavarat ovat kalliita ja ydinenergiaa ei käytetä. Siinä ehkä osa syy. Me puhumme jatkuvasti tasavertaisuudesta, energiaköyhyydestä, mutta itse asiassa me tässä koko ajan saamme aikaiseksi lisätaakkoja köyhille. Me puhumme uusiutuvista energiavaroista, ener- uusiutuvista energiavaroista, jotka voisivat tehdä kunnista riippumattomampia, mutta samaan aikaan me puolustamme valtavia energiantuotantoverkostoja, valtavan kokoluokan verkostoja, joiden avulla voitaisiin hoitaa Barcelonan kokoisten kaupunkien energiahuolto kokonaan. Eli me puhumme yhtäältä yhdestä asiasta ja toisaalta toisesta asiasta. Ja tämä ajattelutapa huolestuttaa minua, koska kun tässä puhuttiin tänä aamuna vaikutusarvioinnista ja taloudellista vaikutuksista, joita toimillamme on, niin yhtäältä me puhumme siitä, mitä me haluaisimme saavuttaa, ja sitten toisaalta meidän täytyy miettiä sitä, mitä se kaikki tulee maksamaan. Euroopassa me asetamme sääntöjä ja pormestarit ovat kuitenkin sitten niitä, joiden täytyisi täytäntöönpanna näitä meidän laatiamiamme sääntöjä. Eli tuen sataprosenttisesti esittelijää tässä asiassa, mutta meidän täytyy myöskin pitää mielessä nämä Espanjan viisi miljoonaa työtöntä ja mitä heiltä pyydetään. Heitähän rangaistaan, heitä pyydetään maksamaan. He eivät ole onnistuneet saavuttamaan tavoitteita. Meidän täytyy myöskin ekomerkintöjä pohdiskella tässä yhteydessä, koska meitä pyydetään nyt etiketöimään joka ikinen tuote, jotta innovointia voitaisiin edistää, mutta innovaatio on menossa nyt hallinnon edelle. Hallinnot eivät yksinkertaisesti pysy innovaation vauhdissa mukana. Me koko ajan juoksemme jonkun asian perässä me korvaisimme pesukoneemme joka toinen vuosi, jos me pitäydymme tämänhetkisessä teknologian tasossa ja kehityksessä mukana. Ja lopuksi sitten asia, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni, historialliset rakennukset. Tällaiset arvorakennukset Niitä voidaan kunnostaa, jotta niistä tulee energiatehokkaampia. Voidaan esimerkiksi vaihtaa ikkunoita ja ovia, tiivistää niitä, mutta meidän politiikkamme ei sano mitään tämän tyyppisestä kunnostamisesta. Eli minä haluaisin ehdottaa komissiolle koehankkeen käynnistämistä, toisin sanoen tällaisten arvorakennusten energiatehokkuus. Tässä on jo tehty fantastista töitä, työtä ja nyt meille on sanottu, että me emme voi lähteä tähän mukaan me, meidän tulee välttää tällaista epäjohdonmukaisuutta politiikassamme. Pyydän anteeksi, että kutsun tätä epäjohdonmukaisuudeksi, mutta voisin kirjoittaa tästä kirjatolkulla. Kiitoksia arvon kollega. Kyllä me yritämme tehdä kaikkemme, jotta saatte ihan rauhalliset yöunet. No niin, vielä kollega Herzog. Uh, thanks, uh, thanks, uh, chairman. I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää Rehellisesti sanottuna en käyttäisi puheenvuoroa, jos muut olisivat jo sanoneet sen kaikkein tärkeimmän asian, joka mielestäni täältä on jäänyt uupumaan, nimittäin seuraavan. Energiatehokkuus on ihmisten asia. Ihmiset tietävät siitä, jos tuntevat asian, jos eivät tunne asiaa, eivät voi soveltaa sitä. Joten meidän täytyy saada jonkinlaista energialukutaitoa ihmisille täytyy olla taitavaa työvoimaa, joka voi tätä energialukutaitoa ihmiselle opettaa. On taloja maaseudulla ja kysynpähän vain, että kuinka monet talojen omistajat tietävät, kuinka olla energiatehokas ja kuinka moni kotirouva pystyy pitämään huolen siitä, että kaikki on kunnossa. Täytyy muistaa, että jos tuotantopuoli on tärkeä, niin myös kulutuspuoli on tärkeä, kun tiedotuksesta puhutaan. Aion esi- tarkistuksen esittää tähän suuntaan. Meidän täytyy vähentää sähkön käyttöä. Ne, jotka rakentavat taloja, niiden täytyy olla energiatehokkaita ja tällainen alhaalta ylöspäin lähtevä, ruohonjuuritasolta lähtevä lähestymistapa on parempi kuin ylhäältä alas sääntöjen tuputtaminen. Eli täytyy edistää tätä asiaa, rakentaa kunnon energiainfrastruktuuria, energiatehokkaita taloja ja sitten vielä pitää huoli siitä, että valvoa, että näin on todella tehty. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Kaikki saivat puheaikaa ja komissio voisi nyt vielä lyhyesti kantaa kortissa kekoon kollega Koski Mati. Sitten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Joten komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, uh, kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja kaikille puheenvuoron käyttäjille. Komission näkökulmasta haluaisin todeta, että tämä on ollut erittäin kiintoisa keskustelu ja meillä on ollut tässä tilaisuus kuunnella useita eri puheenvuoroja. Rohkaisevaa tässä on se, että jokainen on korostanut energiatehokkuuden tärkeyttä samoin kuin tämän uuden tehokkuussuunnitelman tärkeyttä. Komissiohan piakkoin sen esittää. Tämä on oikein hyvä lähtökohta. Esittelijä mietintöluonnoksessaan jo esitti erittäin arvokkaita aloitteita ja voin vakuuttaa teille, että komissio tulee perusteellisesti tutkimaan kaikkia näitä aloitteita, joita mietinnöstä löytyy. Tehän tiedätte, että aivan ensimmäisessä vaiheessa – täytyy määrittää tulevaisuuden energiatehokkuuspolitiikkaa ja sen puitteita, niin ensimmäinen askel on e, vuoden 2020 energiastrategia. Sikäli kun minä tiedän, se on ensimmäinen kerta, kun e, Euroopan energiapolitiikassa aloitetaan nimenomaan energiatarpeen ja kulutuksen analysoinnista. Tämä on oikein hyvä avaus tuleville asiakirjoille, joita, jotka koskevat tätä aihetta. En nyt halua tässä porautua turhaan syvälle yksityiskohtiin kaikesta siitä, mitä täällä on jo sanottu, koska kaikki on vielä keskusteluvaiheessa. Valiokunnassa vielä käsitellään tätä asiaa ja mietintöhän saatetaan päätökseen vasta myöhemmin. Mutta ehkäpä yhteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota. On tärkeää muistaa ne ponnistukset, joihin komissio on jo ryhtynyt. Kuulin täällä muutamia ääniä, joissa vaadittiin toimintalinja puitteidemme analysointia. Me olemme vuonna 2006 laatineet raportin ja sen pohjalta olemme tämänhetkistä poliittista puitteistoa me työstäneet. Tämä on erittäin tärkeää meille. Jatkamme tätä työtä, mutta aiomme myös laatia erittäin syvällisen arvioinnin tästä vuoden 2006 toimintalinjastamme. Se on oleva lähtökohta tuleville uudistuksillemme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että komissio haluaa vahvasti vahvi, vahvi, pitää huolen siitä, että olemassa olevat poliittiset aloitteet ja olemassa oleva lainsäädäntö tulee viedyksi eteenpäin ja että sitä kaikissa jäsenvaltiossa myös täysin täytäntöön pannaan. Sitten oikeudellisesta menettelystä ähm, tulette vielä kuulemaan lisää, samoin kuin kansallista tehokkuustoimintasuunnitelmista. Niitä on syytä allekirjoittaa. Hyvä puheenjohtaja, jos teille sopii, lopetan tähän. Ja komissio on enemmän kuin tyytyväinen voidessaan myötä vaikuttaa tähän keskusteluun ja odottelee teidän lopullista mietintöänne. Kiitos. Erlauben Sie nur einen kleinen Hinweis für die Tulevia keskusteluja silmällä pitäen seuraava huomio. En nyt ymmärtänyt aivan tarkkaan, että siis nämä vuoden 2006 tutkimustulokset, niitäkö käytetään keskustelujen pohjana, vaiko päivitetäänkö näitä tietoja minä en voi uskoa, että vuoden 2006 lukuja käytettäisiin arviointien pohjana. No oli miten oli, teidän ei tarvitse nyt tähän vastata, mutta vastauksia kaivataan kollega Benseniltä. No hän ei kylläkään voi vastata kaikkiin, mutta jotain hän voisi kuitenkin kertoa. So Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos kaikista näistä varjoesittelyiden kommenteista ja muidenkin sen kommenteista. Me olemme käyneet energiaköyhyyskeskustelua, koulutuskeskustelua, liikennekeskustelua ja myöskin olemme keskustelleet olevassa olevien rakennusten kunnostamisesta. Minun mielestäni nämä kaikki olivat hyvin mielenkiintoisia aiheita. Ja kuten jo sanottiin, niin me käytämme paljon energiaa olemassa olevissa rakennuksissa ja rakennusdirektiivi, se ei riitä. Se koskee vain uusia rakennuksia. Eli tästä syystä meidän täytyisi tehdä tälle asialle jotakin. Kaikki nämä uudet aloitteet, tietenkin niitä tulee tarkastella näiden taloudellisten ongelmien valossa – ja kuten jo sanoin, kun me käynnistimme tämän keskustelun, niin monet teistä ja monet sidosryhmät olivat tässä mukana ja nyt odotankin sitten innolla teidän tarkistuksianne ja tulevia keskusteluja, neuvotteluja. Loppujen lopuksi meidän täytyy kuitenkin muistaa, että energiatehokkuudesta kun puhutaan, niin sieltä löytyy paljonkin innovaatiota eurooppalaisten yritysten keskuudessa. Tästä löytyy myöskin uusia työpaikkojen mahdollisuuksia pk-yrityksissä meidän täytyy luoda uutta arvoa tuotteillemme Euroopassa ja meidän täytyy luoda useampia työpaikkoja. Meillä on tässä mahdollisuus koska tehokkain tapa säästää rahaa on toteuttaa energiatehokkuutta. Mutta tietenkin me olemme kuulleet myöskin kommentteja rahoitukseen liittyen, jotta saataisiin lisää rahoitusta tämän ongelman ratkaisuun. Eli tästä syystä Kuten sanoin, niin monet kommentit ja sidosryhmät ovat kommentoineet tätä asiaa ja toivon mukaan me voimme löytää yhteisen tavan päätyä hyvään tasapainoiseen mietintöön, jotta voimme kertoa selkeästi komissiolle, mikä on Euroopan parlamentin näkökanta tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitos ja muistuttaisin vielä, että viides päivä lokakuuta tarkistukset on jätettävä viimeistään silloin. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Teollisuuspolitiikka globaalistumisen aikakaudella. Esittelijänä toimii kollega Lange ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Toden totta, niin kuin otsakkeessakin sanotaan, globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta on nyt puhe. Ja me katsomme, miten kilpailijat paraikaa toimivat ja kun sen huomaa, niin tietää, että meidän täytyy kyllä katsoa teollisuuspolitiikkaamme. Muistuttaisin teitä siitä, että Yhdysvallat ovat ottaneet käyttöön hyvin kattavan innovaatio projektin, siihen ympätään miljardeja euroja. Kiinassa tilanne on sama ja Kiina harjoittaa hyvin ekspansiivista politiikka, politiikkaa ja Japanissakin teollisuuspolitiikkaa todellakin tehostetaan hyvin voimakkaasti ja jos me tunnustamme tämän seikan, niin minä en usko, että Euroopalla on varaa toimia niin kuin viime vuosina olemme toimineet eli ettemme ole toteuttaneet kunnollista teollisuuspolitiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on reagoitava nopeasti, eli tehostettava teollisuuden toimintamahdollisuuksia. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että meidän on huomioitava ilmastokriisin mukana tuomiin haasteisiin. Ja meidän on myöskin toimittava paremmin ekologista ajattelua noudattaen. Tältä pohjalta voidaan lähteä laatimaan uutta eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Viime viikkojen aikana olen keskustellut tiiviisti monen, monien kollegoiden kanssa ja ryhmä järjesti myöskin erittäin mielenkiintoisen seminaarin. Ja seminaarin aikana kyllä mielenkiintoisia ajatuksia esitettiin lukuisia ja ne olen saanut myöskin ympättyä tähän tekstiin. Mutta arvon kollegat, selväähän on, että jos haluamme teollisuuspolitiikalle hyviä mahdollisuuksia, niin se edellyttää integroitua lähestymistapaa. Ensinnäkin tarvitsemme integroidun lähestymistavan komission sisällä. Joskus nimittäin syntyy sellainen vaikutelma, että komissiossa politiikat eivät nivoudu saumattomasti toisiinsa. Jos me todellakin haluamme vahvistaa Euroopan teollisuuspolitiikan pohjaa ja perustaa, niin se edellyttää myöskin integroitua lähestymistapaa komission puolelta. Ja siksipä ehdottaisinkin, että komissioon perustettaisiin task force-työryhmä, joka pyrkisi varmistamaan, että työt organisoidaan saumattomasti. Mutta me tarvitsemme myöskin saumattomampaa yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä. Juuri kriisien aikana on käynyt ilmi, että kansallisen tason politiikkaa toteutetaan aivan eri tavalla kuin esimerkiksi naapurivaltiossa. Joten ehkäpä meidän tulisi soveltaa artiklaa 173, jotta EU-tasolla teollisuuspolitiikka olisi johdonmukaisempaa. Jos siihen emme kykene, eli jos emme kykene varmistamaan tätä integraatiota, niin silloin politiikkaamme epäonnistuu. No, mitä meidän tulisi käytännössä tehdä, hyvät kollegat? Ehdottaisin, että me keskitymme horisontaalisen tason toimintaan – huomioiden kuitenkin alakohtaiset ja alueelliset erityispiirteet. On tietenkin selvää, että sanelupolitiikka ei johda automaattisesti parempaan teollisuuspolitiikkaan, mutta kokemus on osoittanut, että markkinatkaan eivät voi hoitaa kaikkia kysymyksiä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme horisontaalista älykästä politiikkaa, sitä me kaipaamme. Ja tässä luonnoksessa pyrin kuvaamaan asiaa tällä kolmijakoisella jaottelulla. Ensinnäkin innovaatiopolitiikka yhtenä keskeisenä alana. Olen nimittäin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy panostaa materiaalipuoleen, että myöskin teknologian siirtoon, eli että teknologiaa on yrityksissä saatavilla, koska sitä kautta voidaan innovointia edistää. Ja näin pääsen taas tähän integraatioaspektiin. Me tarvitsemme linkitystä digitaalisen Euroopan ja perinteisen teollisuuspolitiikan välillä. Sitä kautta innovointia voidaan todellakin tehostaa. Mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me tarjoamme resursseja ja varoja käyttöön, jotta myöskin riskialttiita innovointiprojekteja voitaisiin tukea investointipankin kanssa tehtyä yhteistyötä tulisi tällä saralla mielestäni vielä vahvistaa entisestään. Sitten mitä tulee teollisuus, teollisen toiminnan resurssien käyttö. Kyse on tietenkin materiaalista, konkreettisista materiaalista, mutta raaka-aineiden suhteen meillä on olemassa ongelmia. Kansainvälisissä sopimuksissa meidän täytyy varmistaa, että Euroopalla on toimitusvarmuus. Mutta meidän täytyy myöskin tutkia, että mitä materiaalia ja raaka-aineita löytyy Euroopasta. Me tarvitsemme toimivan geojärjestelmän, joka kertoo meille, mitä meillä on tarjolla Euroopan unionin sisällä. Me tarvitsemme siis selkeän kiertokulun eurooppalaiseen teollisuuspolitiikkaan, ja näin voimme varmistaa, ettei arvokkaita raaka-aineita viedä laillisesti tai laittomasti unionin rajojen ulkopuolelle. Sitten herää kysymys, että kuka saa käydä kauppaa raaka-aineilla. Ehkäpä meidän tulisi paneutua siihen vielä enenevässä määrin, koska nyt on päässyt syntymään tällainen oligopolinen tilanne. Esimerkiksi rautamalmin osalta maailmanlaajuisesti löytyy vain kolme tarjoajaa ja hallitsevat 75 prosenttia maailmanlaajuista markkinoista ja se tietenkin vaikuttaa huomattavassa määrin maailman markkinatilanteeseen. Eli me tarvitsemme riittävästi resursseja, mutta meidän täytyy myöskin käyttää resursseja järkevästi ja säästeliästi. Ja se on melkoinen haaste, jos haluamme paremmat toimintamahdollisuudet ja myöskin ekologisemmat toimintamahdollisuudet. Minä uskon, että lainsäädäntöä kehittämällä voimme tälläkin saralla päästä paremmin eteenpäin. Kolmas keskeinen resurssi liittyy tietenkin työntekijöiden kvalifikaatioihin. Jo nykyään ongelmaksi on osoittautunut ammattitaitoisen väen rekrytointi. Ja siksi onkin keskusteltu siitä, että pitäisikö asiantuntijoita hakea unionin rajojen ulkopuolelta. Mutta kyllä minun mielestäni meidän pitäisi panostaa niihin henkilöihin, jotka haluavat työskennellä unionissa ja jotka haluavat kouluttautua Euroopan unionin sisällä. Eli koulutukseenkin on panostettava ja ehkäpä juuri sosiaalirahaston kautta tämä aspekti saisi paremman merkityksen. Ja sitten tämä niin sanottu kestävä teollisuuskulttuuri. Kun katsotaan nykyistä eurooppalaista teollisuuskulttuuria, niin sitä voidaan pitää puutteellisena. Mutta jos sanomme, että se on puutteellinen, niin mitä me sitten kaipaamme? Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat ne niin sanotut markkinat, millä tavalla panostamme julkisiin hankintaprosesseihin. 17 prosenttia BKTstä saadaan tuotettua julkisten kilpailutusten kautta. Tätä prosessia, tätä mahdollisuutta tulisi käyttää hyväksi, sillä näiden tuotteiden kautta saadaan Euroopan kilpailukykyä vahvistettua entisestään ja luotua myöskin markkinoille uusia virikkeitä. Mutta on toki selvää, että markkinoita tulisi muuttaa ja riittävän ajoissa, ei vasta siinä vaiheessa, kun kaikki on liian myöhäistä. Näin voimme varmistaa, että työpaikkoja ei jouduta leikkaamaan ja voimme tarjota ihmisille uusia toimintamahdollisuuksia. Eli minä uskon, että me kaipaamme todellakin uutta teollisuuskulttuuria. Ja täytyy aina muistaa myöskin valtion tukipolitiikka. Se on yksi tekijä tässä koko ajattelussa. Ainakin minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy toimia avoimesti. Valtion tukipolitiikkaa täytyy käyttää avoimesti, koska sitä kautta voidaan vahvistaa innovoivien teollisuushaarojen kilpailukykymahdollisuuksia. Se ei tietenkään saa johtaa siihen, että unionin sisällä aloitamme valtioiden välisen kilpailun. Kyllä me tässä tarvitsemme todellakin tarkkaavaista lähestymistapaa. On tietenkin selvää, että eurooppalaisen tason rinnalla on olemassa myöskin alueellinen taso. Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että teollisuuden investointipäätökset riippuvat pitkälti siitä, missä määrin tämä alueellinen ulottuvuus huomioidaan, eli että miten näitä innovatiivisia verkostoja, klustereita luodaan, jotta teollisuudella olisi riittävän hyvät toimintamahdollisuudet Euroopan unionin alueilla. Ja tästäpä syystä ehdotankin, että tätä verkottumista vahvistetaan jotta aluetason investointihalukkuutta lisätään. Tämän horisontaalisen lähestymistavan lisäksi tarvitsemme toimialakohtaisesti myöskin omanlaisia ratkaisumalleja, edellyttäen, että nämä alat ovat erittäin tärkeitä Euroopalle. Eli me tarvitsemme alakohtaisia ratkaisumalleja. Mainittakoon autoteollisuus, me tarvitsemme innovointia myöskin sillä saralla, mutta me tarvitsemme myöskin lisää liikkuvuutta. Liikkuvuutta on varmistettava. Ja me tarvitsemme toki myös uusiutuvia energialähteitä. Sen merkitys on korostunut Euroopan unionissa, mutta keskeisimpänä haasteena on se, että miten yritykset voivat rakentaa omat toimintamallinsa sellaisiksi, että uusiutuviakin energialähteitä voidaan enenevässä määrin käyttää hyväksi. Kiinassa tähän on jo panostettu. En sano, että Kiinassa kaikki toimisi paremmin ihan reiluja pelisääntöjä noudattaen. Ehkä me tarvitsemme Euroopassa hiukan toisenlaista ratkaisumallia. Ja siksipä voinkin sanoa, että levollisin mielin voimme lähteä ajamaan tätä uutta eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, ja sitä kautta voimme varmistaa, että eurooppalaisella teollisuudella on lisäarvoa tarjottavana ja työpaikkoja luotavana. Ja 13. lokakuutahan komission tiedonanto tähän aiheeseen liittyen julkistetaan ja ehkäpä silloin voimme vielä ottaa tämän asian uudemman kerran puheeksi ja lähteä yhdessä tekemään tätä työtä. Kiitoksia oikein paljon ja nyt jään suurella mielenkiinnolla odottamaan kollegoiden kommentteja. Kiitoksia seuraavana kollega Tsatsimarkakis. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun onnittelut kollega Langelle. hän ehti jo esittää työasiakirjan ja siihen verrattuna tämä luonnos ei ole niin interventionistinen, vaan tasapainoisempi. Ja on hienoa, että tässä tekstissä juuri raaka-aineet korostuvat ja myöskin PK-yritysten rooli ja alakohtainen, toimialakohtainen lähestymistapa. Sehän puuttui, nämä asiat puuttuivat tästä työasiakirjasta tykkänään. Eli hyvä lähtökohta ja on hienoa, että te pyritte löytämään tasapainon tutkimuksen, innovoinnin ja kehityksen sekä kilpailukyvyn välille. Tehän haette innovoinnin laaja-alaista määritelmää ja ehdottaisin, että innovointi tarkoittaisi sitä, että kaikki ajatukset, jonka, jotka johtavat uusiin tuloihin. Mehän panostamme koulutukseen ja sitä kautta syntyy tietoa, mutta nyt rahaa tuotetaan tiedon avulla. Ehkäpä tämä aspekti on Euroopassa jäänyt hiukan lapsen kenkiin. Niin, mitä virikkeitä me voisimme tarjota toimijoille? Meillähän on projekteja ja aloitteita vaikka kuinka paljon, mutta esimerkiksi Norjassa pyritään sähköautojen käyttöä lisäämään esimerkiksi tarjoamalla ilmaisia pysäköintipaikkoja sähköautojen käyttäjille. Se on helppo, yksinkertainen, mutta kustannustohan tehokas ratkaisumalli. Eli Euroopassa tarvitaan hiukan joustavampaa ajattelua, sitä kautta ehkä löytyisi niitä porkkanoita hiukan enemmän. Täällä, tässä puuttuu tämä made in ajattelutapa, eli tämä alkuperäkysymys. Kyllä minun mielestäni eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta puhuttaessa täytyy pohtia myöskin sitä, että kuinka paljon tuotetaan unionissa, ja se selviää ainoastaan selkeällä etiketöinnillä, eli made in ranskalaiset, italialaiset puhuvat sen puolesta, Pohjoismaissa sitä oikeastaan vastutetaan, mutta minun mielestäni se toisi mukanaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä. Ihmiset tietäisivät, että minkälaisia tuotteita he oikein ovat ostamassa. Te viittaatte jatkuvasti Kiinaan ja omissa tarkistuksissani tulen korostamaan sitä, että me kaipaamme kumppanuutta Kiinan kanssa. Meidän markkinamme ovat Atlantin toisella puolella, mutta kyllähän Kiinan merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Sitä emme saa missään nimessä unohtaa. Se on tietenkin hyvä asia sinänsä, mutta siinä piilee vaarojakin. Hyvä puoli siinä on se, että me olemme pyrkineet hyödyntämään Euroopassa Kiinan kasvulukuja, mutta ongelmana on se, että Kiina vaatii enemmän tietoa, tiedon siirtoa Euroopasta Kiinaan. Eli me tarvitsemme sopimuksia tekijänoikeuspuolelta. He käyttävät tietenkin tällaista eurooppalaista patenttilainsäädäntömallia, mutta hyvinkin aggressiivisesti tulkiten, joten me tarvitsemme sopimuksia, jotka helpottavat tilannetta. Ehkä voisimme perustaa jossain vaiheessa tällaisen yhteisen tuomioistuimen, mutta Kiinan pitäisi olla eräänlainen kumppani sosiaalisektorilla, koulutussektorilla. Ehkäpä voisimme joskus perustaa jopa vapaakauppa-alueen Kiinan kanssa. Meidän täytyy vain muistaa, että Kiina on teollisuuspolitiikkaamme silmällä pitäen melko keskeinen tekijä. Seuraava asia, joka ei liity niinkään Kiinaan, vaan tähän globaalimpaan lähestymistapaan. Täällä eh, puhutaan kykyjen, eh, kyvyistä, taistelusta eurooppalaista kyvyistä. Ilmeisesti nyt näyttää siltä, että kyvyt vain siirtyvät Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Monet tutkimukset osoittavat, että Saksasta tulevina vuosina uupuu 95 000 insinööriä, joissakin maissa tilanne on vielä pahempi. Eli nyt taistellaan kyvykkäistä to- toimijoista ja korkeatasoista tuotantoa voidaan tarjota vain ja ainoastaan, mikäli me voimme menestyksekkäästi taistella näistä ammattitaitoisista henkilöistä. Me tarvitsemme järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Kanadalaiset puhuvat jopa tällaisesta erottelevasta maahanmuuttopolitiikasta, valikoivasta politiikasta. Me tarvitsemme kyvykkäitä henkilöitä, me tarvitsemme kuitenkin myös suvaitsevaisuutta ja se edellyttää järkevää valistustyötä. Eli tähän meidän on todellakin panostettava. Kiitoksia. Grostet. Kiitos seuraavana kollega Grostet. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä epp nimissä haluaisin onnitella herra Langenia tästä mietinnön laadusta. Ja haluaisin sanoa hänelle myöskin, että on tiettyjä kohtia, joita tulisi hieman yksityiskohtaisemmin käsitellä. Ensinnäkin Euroopan unionin sisäpolitiikka, no herra Langen on puhunut tässä valtion tukiaisten yrityksille antamista valtioiden yrityksille antamista tukiaista. Me tarvitsemme eurooppalaisia sääntöjä ja ne eivät ole sääntöjä, jotka toimisivat globalisaation yhteydessä, meillä on kilpailun vääristymää, eli tästä syystä tätä tulisi käsitellä. Tulisi tarkastella valtion tukiaiskysymystä, jotta se otettaisiin huomioon tässä eurooppalaisten yritysten kilpailutilanteessa. Me haluamme suuria eurooppalaisia teollisuuden teollisuuden aloja. Esimerkkinä voisin antaa Airbusia, jota pidetään ilmailuteollisuuden menestyksenä Tänä, tämän päivän kilpailusääntöjen mukaisesti tänä päivänä tällaista yritystä ei voisi syntyä. Ja tämä osoittaa sen, että meillä on todellinen ongelma, koska jos uusia tällaisia menestystarinoita ei voida tämänhetkisissä olosuhteissa luoda, niin silloin meillä on ongelma. Sitten rahoituskysymys. Esittelijä puhui tietenkin Euroopan investointipankista. Tietenkin täytyy puhua investointipankin omista varoista ja tästä me voimme jättää tietenkin tarkistuksia. Teollisuus tarvitsee pitkän aikavälin visiota. Se inhoaa epävarmuutta. Tänä päivänä me pakotamme teollisuuden toimimaan epävarmassa ilmapiirissä. Taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, on talouskriisi ja sitten komissio koko ajan vaihtaa mielipidettään – puhuu 20 prosentista, 30 prosentista. Teollisuus ei enää oikeastaan osaa luodata tulevaisuuteen. Ja tämä on vakava kysymys. Meidän täytyy pakottaa itsemme olemasta muuttamasta näitä kantoja jatkuvasti. Sitten mitä tulee vielä sisämarkkinoihin, meidän täytyy taistella markkinoiden sirpaloitumista vastaan standardisoinnin, harmonisoinnin kautta ja meidän täytyy pitää kiinni teollisuus tehtaistamme, koska tästä teollisuuspolitiikasta on turha keskustella, jos meillä ei ole tehtaita. Te kaikki tunnette Galileo-hankkeen 14 30 satelliitista äh, meni saksalaiselle pk-yritykselle. Tämä on erittäin hyvä asia. Ongelmana kuitenkin on se, että tämä äh, yritys on alihankintana teettänyt 14 satelliittia. Ja tätä me emme voi hyväksyä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämän tyyppisiltä tilanteilta vältyttäisiin. Tiedon välitys, siitä on puhuttu, siis annetaan tietoa siitä niistä laadukkaista tuotteista, joita Euroopassa tuotetaan. Eli meidän täytyisi pystyä edistämään teollisuuden laatukuvaa. Sitten puhuttiin hallinnollisen taakan helpottamisesta pk-yritysten kohdalla. No siitä on puhuttu vuosikausia, mutta ongelma on todellinen. Eli meidän täytyy painottaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Hetki sitten me äänestimme Karvaljon mietinnöstä, joka liittyy tutkimuspuiteohjelman yksinkertaistamisesta ja tällainen tyyppiset toimet ovat tärkeitä. Innovaatio onnistuu ainoastaan asianmukaisen koulutuksen kautta ja kuten tietyt kollegat ovat tässä jo todenneet, niin esimerkiksi ilmailuteollisuudessa 12, insinööriä, 12 000 insinööriä äh, tulee äh, vuodessa. Eli tässä meillä myöskin on puutteita. Meidän täytyy auttaa jotta koulutus tuottaa parempia tuloksia eurooppalaisissa yliopistoissa. No tietenkin tämä liittyy myöskin äh, teollisoikeuksien puolustamiseen. Siitäkin on tässä jo mainittu. Meidän täytyy puhua eurooppalaisesta patentista. Sitä on odotettu jo vuosikausia ja tähän käännösongelmiin vedoten niin sitä edelleen odotetaan. Me tiedämme, että patentit eivät tietenkään tule kaikkia suojelemaan. Voisin antaa esimerkin. Yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa saatiin tietoa siitä, että on tuotteita, jotka to, kopioivat eurooppalaisia vastaavia tuotteita. Laatu kuitenkin on täysin ala-arvoista ja tuote on jopa vaarallinen. Tästä syystä täytyy parantaa valvontaa. Tänä päivänä valvonta rajoilla, kun puhutaan väärennettyjen lääkkeiden ja hu- huumeiden tulon suhteen. No kaikkea kuitenkaan ei voida valvoa, ja tämäkin tulisi hoitaa eurooppalaisella tasolla. Tietenkin tähän liittyy myöskin ulkoisen ulottuvuuden ongelma. Siitä tulisi kirjoittaa kokonainen kappale tulisi puhua markkinoille pääsystä ja tietenkin, ja tästä puhuttiin eilenkin, vastavuoroisuuden periaate, sitä tulisi soveltaa, jotta tällainen yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen polkumyynti loppuisi. Ja lopuksi haluaisin vielä painottaa, korostaa sitäkin, kuinka tärkeää ja välttämätöntä tuotteiden merkintä on väärännösten vastaisessa taistelussa. Meillä on Muscardinin intavaliokunnassa laatima mietintö. Se on erinomainen. Ja esittelijä otti myöskin esille tämän raaka-ainekysymyksen. On 14 raaka-aineen lista, jonka komissio on julkistanut ja näiden raaka-aineiden kulutus tulee kasvamaan kolminkertaisesti seuraavan 20 vuoden aikana. Eli tämäkin pakottaa Euroopan unionin siihen, että sen tulisi laatia todellista ulkopolitiikkaa, jotta suojeltaisiin nämä raaka-ainelähteet. Eli tämänkin suhteen täytyy olla hyvin valppaana. Eli tässä se, mitä halusin sanoa. Esittelijä puhui myöskin horisontaalisesta lähestymistavasta, mutta täytyy myöskin pohtiskella tätä alakohtaisesti. Molemmat lähestymistavat ovat hyviä. Minä tulen jättämään tiettyjä tarkistuksia jotta hieman rikastettaisiin tätä mietintöä, mutta olen sitä mieltä, että me todellakin tarvitsemme ehdotuksia komission ja neuvoston suuntaan. Meidän täytyy esitellä heille mietintö, jossa puhutaan strategiasta, ei teollispolitiikasta, vaan todellista teollisesta strategiasta. Kiitoksia seuraavan kollega Tosnovski. Kiitoksia pane předsedo, jako stínový reportér za frakcí. Kiitoksia herra puheenjohtaja. ECR-ryhmän varjoesittelijänä haluaisin todeta, että tähän filosofiseen keskusteluun pitäisi lisätä jotain konkretiaa. Tämä on tietenkin kattava aihealue ja on vaikea lähteä hakemaan sitä asian ydintä. Ja meidän on aika vaikea löytää tällaista konkreettista ratkaisumallia. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, että me voimme varmaankin tehostaa innovointisyklejä teollisuuden alalla. On tietenkin hyvä, että Euroopassa tähänkin panostetaan. Eli eurooppalaisia varoja voitaisiin käyttää järkevästi hyväksi. Minä uskon, että sitä kautta voisimme välttyä tällaiselta monimutkikkaalta lähestymistavalta. Tarkoitan tällä käytännössä sitä, että meidän täytyy pohtia, että miten me tuemme teollisuutta. Teollisuus nimittäin joutuu taistelemaan globaaleilla markkinoilla. Meille tärkeää on, että panostamme moniin toimialoihin, emmekä keskity ainoastaan yhteen. Niin kuin kollega äsken totesi, se on yksi keskeisimmistä ongelmista, joiden, jonka kanssa me joudumme kamppailemaan. Se on aihepiiri, paranemismahdollisuuksia on paljon tarjolla, eli työntekijöiden koulutus. Meidän täytyy tukea koulutuslaitoksia, yliopistoja, jo tässä vaiheessa tähän tulisi panostaa, koska me tiedämme, ettei ilmailualan asiantuntija tai energiaalan asiantuntija asiantuntijaa voida kouluttaa muutamassa päivässä tai edes muutamassa vuodessa. Tämän alan opinto-ohjelmat ovat paljon paljon pidempiä. Tarkoitan tällä siis sitä, että meidän täytyy intensiivisesti etsiä näitä kyvykkäitä henkilöitä, jotka olisivat sopivia näihin tehtäviin. Ja tästäpä syystä olenkin vakuuttunut, että Euroopan ei pitäisi määritellä jotain kiveen hakattavaa prosenttilukua, vaan meidän tulisi etsiä henkilöitä, jotka ovat riittävän kyvykkäitä toimimaan näillä toimialoilla. Pitää paikansa globaaleilla markkinoilla kilpailu on kiveen kovaa ja kyse ei ole nyt siitä, että määrittelykö EU jotain alakohtaisia tavoitteita. Ei, me tarvitsemme hyviä, laadukkaita, innovatiivisia tuotteita, jotka edistävät Euroopan asemaa. Ja kun katson tätä esillä olevaa tekstiä, niin mielestäni siinä on yksi puute. Täällä ei nimittäin viitata laisinkaan siihen, että voiko Euroopan unioni tai jäsenvaltiot helpottaa teollisuuden tilannetta byrokratiaa vähentämällä, koska byrokratia vain jatkaa ja pidentää tätä innovointisykliä. Byrokratia on liiaksi ja haitaksi asti. Me kuulimme jo täällä huomioita merkinnöistä, etiketöinnistä. Eikö tämä tarkoita vain lisäkustannuksia teollisuudelle? Eli jokainen tuote maksaa loppupelissä enemmän, koska teollisuus on pakotettu toimimaan tietyllä tavalla. Kyllä mielestäni meidän tehtävämme perustuu siihen, ettemme ainoastaan sääntele ja sanele, vaan että me toimimme tietoisesti ja vastuullisesti. Meidän täytyy tietää, ja tunnustaa, että liiallinen byrokratia heikentää Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Mehän haluamme vain, että Euroopassa tuotetut tuotteet ovat maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpailukykyisiä, ja markkinat ovat kovat. Kilpailu on kovaa. Yksi esimerkki Tsekin tasavallasta. Täällä puhutaan vihreän teknologian edistämisestä ja tukemisesta. No sanottakoon, että Tätä nykyä Tsekin tasavalta joutuu kamppailemaan melkoisen ongelman kanssa. Me emme ole säännelleet aurinkoenergiaan liittyvää tukitoimintaamme järkevällä tavalla. Tämä johti siihen, että teollisuudelle lankesi suurempi ma- lasku maksettavaksi, ja sehän voi jatkossa johtaa siihen, että toimialat siirtyvät kokonaan jonnekin muualle. Tavoite sinänsä oli hyvä, mutta tulos oli huono. Joten meidän pitäisi aina myöskin pohtia sitä, että auttavatko nämä päätökset teollisuuden toimijoita vai heikentävätkö ne toimialojen toimintamahdollisuuksia. Tämä tämänpäiväinen keskustelu on tietenkin erittäin tärkeä meidän täytyy todellakin paneutua tähän nimenomaiseen aiheeseen, koska sen merkitys on niin tärkeä niin monille toimialoille, kuten koko Euroopan unionin teollisuudelle ja taloudelle. Kun puhutaan talouden menestyksestä, niin silloin keskeinen merkitys ei lankea pankeille, vaan teollisuudelle. Teollisuuden menestykseen perustuu unionin tulevaisuus. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Bytikhofa. No. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Monia hyviä ajatuksia on täällä heitetty ilmaan ja monia hyviä ajatuksia löytyy tästä kollega Langen tekstistä ja kiitokset siitä hänelle. Mitä tulee tavoitteen asetteluun ja tähän visiointiin eurooppalaisen teollisuuspolitiikan tiimoilta, niin kyllä me varmaan löydämme helpostikin yhteisen sävelen, sillä nythän on jo havaittavissa, että tämä vihreä visio teollisuuspolitiikan saralla – on nähtävissä. En puhu nyt vihreiden, siis poliittisesti vihreiden ratkaisumalleista, vaan tästä vihreästä lähestymistavasta. Ja tämä on tärkeää, jos haluamme varmistaa, että Euroopan kilpailukyky säilyy ja jos haluamme välttää, että toimialat siirtyvät pikkuhiljaa unionin rajojen ulkopuolelle. Mutta tärkeää on myöskin se, että me ymmärrämme, mistä teollisuuspolitiikassa on kyse. Me emme saa puhua vain ainoastaan tavoitteista visioista, vaan ehkäpä meidän pitäisi tarkentaa tätä aspektia. Minä en missään nimessä voi hyväksyä tällaista interventionistista teollisuuspolitiikkaa tai jopa pelkkiin tukiaisiin perustuvaa teollisuuspolitiikkaa, mutta – Ehkä ymmärsin kollega Krostetin väärin. Hän sanoi, että saksalainen yritys olisi mak- myynyt omia kapasiteettejaan yhdysvaltalaisille yrityksille. No sitä en oikein ymmärtänyt. Tarkoittako tämä sitä, että me olemme myymässä itseämme amerikkalaisille? Minun mielestäni tämä kuulostaa hiukan protektionistiselta. Kyllä meidän täytyy panostaa tähän horisontaaliseen lähestymistapaan, koska se antaa meille mahdollisuuden muotoilla selkeät pelisäännöt ilman, että me olisimme säätämässä ja sanelemassa joka käänteessä. Toki me tarvitsemme myöskin välineitä ja rahoitusta. Ja sillä saralla EU on kyllä aika lailla jälkijunaan jäänyt. Ja siksipäkin vaadin avoimuutta. Ei ole järkevää luetella, mitä voitaisiin tehdä, vaikka emme siihen kykene. Ja turha meidän on lähteä muita tässä neuvomaan. Kyllä meidän täytyy todellakin katsoa, että mitä EU ihan oikeasti voi käytännön tasolla toteuttaa ja millä saralla EU on järkevä vain todeta, että antaa muiden hoitaa tämän puoli, tämä puoli, koska muuten emme saa toimivaa teollisuuspolitiikkaa aikaiseksi. Kiitoksia. No. Kiitoksia seuraavana kollega Weber. Oui, <clears throat> le rapport de notre... Kiitos. Bert Langen mietintö on hyvin tiivis, hyvin rikas ja me olemme tarkistuksillamme rikastuttaneet sitä entisestään. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta erityisesti se, mitä hän sanoo integroidun eurooppalaisen teollisuuspolitiikan tarpeesta, se miellytti minua. Ja myöskin se, että hän sanoi, että tähän tulisi ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus saada vapaakauppa ja muihin kauppasopimuksiin. Ja myöskin se, kun hän puhuu äh, voimavaroista, resursseista. Tämä on aika lailla uutta meidän keskustelussamme. Haluaisin tässä keskittyä parin kolmeen asiaan, jotka minun mielestäni ovat ainakin tietyssä mielessä ne puuttuvat ja niistä tulisi tehdä tarkistuksia. Ensinnäkään en usko, että teollisuuspoliittisessa mietinnössä voidaan irrottautua rahoituskysymyksestä. Näin ei voida tehdä, koska se on se uskottavuuden kriteeri, siis raha on sodan ydin, näin on joku filosofi joskus sanonut. Eli se on joka tapauksessa teollisuuden uudelleen elvyttämisen kriteeri. Ja nyt jos tarkastelemme tämänhetkistä tilannetta, no neuvosto haluaa nyt leikata eurooppalaista talousarviota rahoitusnäkymissä vuodelle 2013, eikä tässä ole kysymys siitä, että eurooppalaista talousarviosta tämä rahoitus löydettäisiin. No sattumoisin komission puheenjohtaja Barroso unionin tila puheessaan hän sanoi, hän mainitsi tällaisia lähteitä, jossa Euroopan unioni voisi tällaisten joukkovelkakirjojen kautta rahoittaa suuria infrastruktuuria, investointihankkeita. Hän viittasi puheessaan myöskin äh, rahansiirtoveroon, No ei, tämä ole mikään vasemmiston tai Atakin puolesta puhuja, vaan tässä on kysymys Euroopan unionin komission puheenjohtajasta. Ja minun mielestäni meidän tulisi kirjaimellisesti ottaa hänen puheensa. Eli Euroopan unionista löytyy kapasiteettia, jos me haluamme ottaa vakavasti sen, mitä Bert Langenin mietinnössä ehdotetaan, niin silloin meidän täytyy löytää riittävä rahoitus tai muutoin käy niin kuin Lissabonin strategiassa, eli on kaiken kokolainen sarja hienoja aikeita, mutta ne jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. No tietenkin tässä voidaan kääntyä jäsenvaltioiden puoleen, mutta jäsenvaltiot, te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, eh, ne käyvät tiettyä, tietynlaista kauneuskilpailua sen suhteen, kuka leikkaa eniten, kuka on tiukin vara talousarvionsa suhteen suhteen. Eli tässäkin asiassa voidaan hieman toivoa enemmän vastuullisuutta, mutta ei tule liikaa luoda tällaisia illuusioita. Eli rahoituskysymys on totuuden kysymys tässä koko asiassa. Ja jos tässä annetaan oikeanlaista ohjeistusta, niin silloin tämä asia voidaan ottaa vakavasti. Jos näin ei tapahdu, jos ollaan sitä mieltä, että tämä on ongelma erikseen, tällä ei ole mitään tekemistä meidän mietintömme kanssa, niin silloin meillä on suunnitelma, joka ehkä on hyvä, mutta jonka toteutusmahdollisuus ei ole kovinkaan häppöinen. Sitten toiseksi, ja tämä on bonus tässä mietinnössä, ja tämä liittyy tähän yhteistyöhön ja koordinaatioon jäsenvaltioiden välissä teollisuuspolitiikassa – esittelijämme kutsuu tätä integroiduksi teollisuuspolitiikasta, siis päällekkäisyyttä tulee Euroopassa välttää. Jos Saksa, Italia, Ranska, jos ne olisivat luoneet hynttynsä yhteen ja päättäneet luoda sähköauton, hybridiauton, niin sellainen olisi jo markkinoilla näissä, näillä tulevaisuuden teollisuuden aloilla täytyy tehdä sitä, mitä ilmailuteollisuudessa ei onnistuttu tekemään. Eli ei ryhdytä kilpailemaan, vaan edistetään yhteistyötä. Kun voimavarat ovat vähäiset, niin silloin niitä ei tule hajottaa, vaan ne tulee saattaa yhteen. Kolmanneksi tämä myöskin on asia, joka aiheuttaa ongelmia eurooppalaisen teollisuuspolitiikan menestys on myöskin riippuvainen valuuttapolitiikasta, rahapolitiikasta ja kilpailupolitiikasta, joka on vähemmän dogmaattinen kuin se, mitä komissio ja kilpailupääosasto tällä hetkellä harjoittavat. No mitä rahapolitiikkaan tulee, tietenkin jos euro on yliarvostettu, ja jos sen edessä on aliarvostettu juan tai dollari, joka ehkä myöskin on aliarvostettu, niin kaikki meidän tekemämme ponnistelut romuttuvat tämän äh, valuutta, epäreilun valuuttakilpailun takia. Eli tästä syystä on täysin välttämätöntä, että samalla tavalla kuin Japani, Kiina ja Yhdysvallat, niillä on rahapolitiikkaa, valuuttapolitiikkaa, niin Euroopan unionillakin tulisi olla valuuttapolitiikkaa. Se ei voi olla ainoa maailman ä, äh, taloustoimija, jolla tällaista ei olisi ja samalla tavalla, ja tästä jo puhuttiinkin, mutta toistan se, koska se on niin tärkeää, komission siis jos päätetään, että teollisuuspolitiikka on prioriteettiasia, niin silloin tässä täytyy tehdä päätös, koska täytyy tekstissä tehdä selväksi se, että Euroopan teollisuuspohja on vaaran alaisena. Me menetämme markkinaosuuksia Poikkeuksena on saksalainen teollisuus, mutta sen todellakin on poikkeus. Eli meidän täytyy kirjata teksteihin, että uudelleen teollistaminen, sen tulisi olla Euroopan unionin prioriteetti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tahtoa täytyy löytyä, jotta saadaan tällaiset kansalliset menestystarinat esiin. Ja tähänkin täytyy antaa ohjausta. Komissio on tuomittu kolmeen kertaan siitä, että se on saanut aikaan epäonnistumisia fuusioiden suhteen. En nyt luettele niitä tässä mutta tällä tavalla ei tulla helpottamaan tällaisten menestystarinoiden aikaansaamista Euroopassa, josta sitten voisi tulla maailmanlaajuisia menestystarinoita, koska meidän täytyy maailmanlaajuisuutta ennen saavuttaa eurooppalainen menestystaso. Ja sitten viimeinen kohta, tämä liittyy epäreiluun kilpailuun. Puheenvuorossaan Bernd Langen puhui siitä, mikä tilanne on vihreiden teknologioiden kohdalla. Ja Kiina todellakin on päättänyt päästä ykköstuottajaksi tällä sektorilla, kuten kaikilla muillakin sektoreilla. Kiinalaiset, niillä on tiettyä etua ja kiinalaiset haluavat olla ykkös siellä kaikilla sektoreilla ja heillä on riittävät voimavarat tähän. Vihreissä talouksissa kuitenkin tarvitaan sitä, että täytyy saada massiiviset investointisuunnitelmat. Puhutaan siis sadoista miljardeista dollareista. 38 prosenttia suunnitelmasta on ohjattu tuleviin uusiin teknologioihin ja vihreisiin teknologioihin. Ja vihreiden teknologioiden kohdalla kiinalaiset harjoittavat polkumyyntiä mukaan lukien rahoituspolkumyyntiä. Siis valtion pankit antavat valtion yritykselle kaiken tarvittavan rahoituksen nollakorolla korolla kunnat tarjoavat ilmaiseksi tontteja ja täten kiinalaisista on tullut ykköstuottajia, mitä tulee eh, tuulivoimaloiden, aurinkosähdön ja niin edelleen tuotantoon ja he, tu, niiden tuotteet tulivat meidän markkinoillemme. Eli mitä me näissä olosuhteissa sitten aiomme tehdä? Tässä on kysymys tulevaisuuden teollisuuden alasta, joihin syydetään valtavia tukiaisia. Mitä me aiomme tehdä? Me olemme puhuneet tästä VTOsta, me olemme koettaneet käyttää käyttää polkumyynnin vastaisia suojalausekkeita, mutta tässä mietinnössäkin täytyy mainita se, että siis minä vastustan protektionismia, mutta haluan kuitenkin suojautua samalla tavalla kuin muutkin. Amerikkalaiset, jotka ovat vapaakaupan puolesta puhujia, niin he osaavat kuitenkin suojautua. Japanilaiset, jotka myöskin puhuvat vapaakaupan puolesta, niin he ovat oikein hyperprotektionistia itsensä suhteen. Eli tässä ei tule olla naivea. Meidän täytyy osata suojautua myöskin. Sitä me emme vielä osaa. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy olla esimerkillisiä ja kaikkien täytyisi seurata meitä tällaisessa äh, integraalisessa äh, vapaakauppaperiaatteen toteuttamisessa, mutta meidän täytyy oppia myöskin suojautumaan. Tämä on naivismia. Tässä on kysymys valtion jäteistä, joilla on valtavia pääomia, jotka liittyvät kulutuksen heikkouteen. Kulutus on 35 prosenttia BKTstä, Euroopassa se on 65 prosenttia, Yhdysvalloissa 75 prosenttia. Tällaisilla säästötaloilla meillä on valtavat voimavarat, joka johtaa myöskin siihen, että meidän täytyy vaihtaa nämä antisäännöksemme. Ja mitä pikemmin tämä teemme, niin sen parempi. Kiitoksia. Arvon kollegat, viisi puheenvuoropyyntöä on vielä esitetty. Sitten vielä komissiolle pitäisi antaa puheaikaa ja esittelijälle. Ja se tarkoittaa käytännössä, että jokaiselle voin tarjota puolitoista minuuttia puheaikaa, koska muuten aika loppuu kesken. Olkaamme reiluja ja pidetään sitten lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja. Ja kello käy. Kollega Van Bremt. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, sanoitte varmaankin, että täytyisi puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. No, voin sanoa, että paljon on sanottu, lähes kaikki, ja olen pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa, mutta haluaisin vielä kerran onnitella esittelijää erittäin hyvästä tasapainoisesta tekstistä. Jos me kaipaamme kestävää kehitystä, niin silloin sitä tarvitaan todellakin teollisuuspolitiikassa. Ja onnittelut siitä esittelijälle. Haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa, joka on lähellä sydäntäni. Niin olen nimittäin vakuuttunut siitä, että keskeinen kysymys peru liittyy siihen, että voiko teollisuus äh, ikään kuin muuttua. Viittaan tässä resurssipolitiikkaan – niin kuin esittelijäkin sanoo, hän korostaa resurssien merkitystä. Sitä ei saa missään nimessä unohtaa myöskään globaalissa eh, kontekstissa. Yritykset tietenkin jatkuvasti miettivät, että missä olisi säästöpotentiaalia. Tietenkin työvoimakustannukset, ne ovat 20 prosentin luokkaa, mutta 40 prosenttia kaikista kustannuksista syntyvät resurssien puolella. Ja siksipä sekä sosiaalisesti että taloudellisesti että myöskin ympäristön kannalta tärkeää on juuri resurssien ö, tarkastelu. Ja haluaisin vielä lisätä tähän, että meidän täytyy varmistaa, että näitä resursseja voidaan käyttää aina uudestaan ja uudestaan. Ei tämä ole mikään pilvilinna, vaan minä uskon, että teollisuudessa tähän voidaan, voidaan siirtyä. Ja tämä edellyttää tietenkin, että me annamme myöskin riittävästi tukea teollisuuden toimijoille. Kiitoksia. Seuraavana kollega Henin. Mistä Henin, yes. Anteeksi, en kuullut, että mainitsitte nimeni. Ihan nopeasti vain. Olen erittäin tyytyväinen siihen tapaan, jolla tämä keskustelu on kehittynyt. Ja toivon, että olette ymmärtäneet, että tässä on, Ranskan kanta on kehittynyt hyvinkin radikaalisti. Miksi? Siksi, että tässä kriisissä meidän on täytynyt pohtia, miten siitä päästään irti. Saksa on tehnyt erittäin tärkeitä kansallisia teollisia päätöksiä Volkswagenin osa, osalta. 60 tuo, Saksa tuo tuottaa ja myy enemmän omia autoja kuin Ranska omiaan. Ja kun ajattelemme kansallista budjettia, niin on äärimmäisen tärkeää, että saamme aikaan vahvan teollisuuspolitiikan. Ja sen vuoksi unionin täytyy lakaista oma porstuansa. Me voimme puhua siitä, että tuotannon tulisi tapahtua lähellä. Me olemme antaneet eurooppalaisia tukiaisia, jotta olisimme voineet näin toimia. On tärkeää, että teollisia tuotteita tuotetaan mahdollisimman lähellä kuluttaja, eikä niin, että kuorma kuorma-autolla tuodaan ja viedään tavaraa Euroopan yhdestä laidasta toiseen. Ja mitä työllisyyteen tulee, kun kuulin, mitä Täällä puhuttiin interventionismista, niin sanon Weberille ja Krostitille, että älkää nyt olko naiveja. Amerikkalaiset pelailevat dollarillaan kuin jojolla, tekevät kaiken, minkä haluavat, jotta saisivat lisää markkina-alaa. Samat eurooppalaiset yritykset myöskin installoituvat Kiinaan ja yrittävät samalla tavalla tehdä lisää rahaa meidän täytyy pitää huoli siitä, että eurooppalainen teollisuus saadaan takaisin Euroopan maaperälle. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Herzog. Kiitos puheenjohtaja. No tässä kun istun vasemmalla, niin olen hieman alakynnessä. Minua ei nähdä. Muutama asia hyvin lyhyesti. On erittäin hyvä, että vihdoin viimein pyrimme laatimaan teollisuuspolitiikkaa, eikä laadita kaikkia eri politiikan aloja, vaan että kehitettäisiin teollispolitiikkaa. Tämä on siis pioneerityötä, jota Lange tekee ja tätä täytyy tukea. Toinen kommenttini on se, että meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen siitä, että meillä on strateginen tavoite, jolla tähän tavoitteeseen päästään. On puhuttu siitä, että Eurooppa on palveluja varten, 80 prosenttia tulee palveluista. Jos me haluamme varmistaa kunnon työmarkkinat, niin kriisi on osoittanut sen, että me tarvitsemme myöskin teollisuutta ja teollisuuspolitiikkaa. Seuraavaksi, niin teollisuuspolitiikan sen täytyy olla älykästä ja tehokasta. Eli tulen tekemään tähän suuntaan meneviä tarkistuksia. En nyt tässä mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin kuitenkin käyttää hieman aikaa puhuakseni yhteistyöstä. Me olemme nähneet yhteistyötä ja usein sulautumisia äh, yritysten välillä ja alihankintojen, alihankkijoiden välillä, eli pienet äh, yritykset yhteistyössä suurten yritysten kanssa. Tätä näkee kautta mantereen, mutta suuri kysymys minun kannaltani on se, että 20 vuoden sisällä äh, auto teollisuudessa on tietotekniikkaosasto ja toisinpäin. Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys Euroopan kannalta, joka haluaa johtoaseman. Tietoteknologia-ala on sinällään hyvin tärkeä. Meidän täytyy olla hyvin fiksuja, jotta strategiassa tässä kohdin onnistutaan. Me olemme nähneet jo sulautumia energia- ja tietotekniikkasektorin välillä, eli nämä sulautumat kulkevat suuntaan ja toiseen. Ja sitten viimeinen kommentti rahoituksesta puhuttiin laajalti, mutta haluaisin vielä lisätä tähän yhden vieläkin tärkeämmän asian. Meidän täytyy Euroopassa saavuttaa eurooppalaisittain investointiystävällinen ympäristö. Tämä on nähtävissä kautta Euroopan investointi ystävällinen käyttäytyminen jäsenvaltiosta puuttuu. Me voimme puhua lupamenettelystä, tehtaiden avaamiseksi ja niin edelleen. Eli rahoituksen lisäksi tämä investointiystävällinen ympäristö on seuraavaksi tärkeä, tärkein kriteeri, jos me haluamme eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa aikaan. Kiitos. Ja seuraavana Rovatti Kau. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutamia ajatuksia, mutta en halua kuitenkaan toistaa jo sanottua. Tämä ajatus raaka-ainepolitiikasta on erittäin mielenkiintoinen. Tällä saralla voitaisiin olla aja aloitteellisia. Raaka-aine, raaka-aineiden saatavuus liittyy läheisesti teollisuuden toimintakykyyn. Kun katsotaan energian kulutusta, niin sitä seuraamalla voidaan teollisuuspolitiikkaa parantaa, sillä jos teollisuus toimii sataprosenttisella teholla, niin silloin myöskin energia on tarjolla. Kun yritykset joutuivat panemaan ovensa kiinni, kiinni niin myöskin energian kulutus pieneni. Jos haluamme saavuttaa asetetut tavoitteet, niin meidän täytyy myöskin uudistaa ja uuden aikaistaa teollisuuslaitoksia. Jos me jotenkin kykenisimme tarjoamaan riittävästi rahallista tukea, niin eurooppalaisia, erityisesti Euroopan itäosissa olevia teollisuuslaitoksia modernisoida, jotta ne toimisivat energiatehokkaammin. Lisäksi on tärkeää, että ammattiyhdistysliikkeet tulevat kuulluksi. Kun eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa kehitetään, niin se tietenkin linkittyy läheisesti työllisyyspolitiikkaan. Meidän täytyy olla yhteydessä akateemiseen maailmaan, koulutuslaitoksiin ja tehdä yhdessä päätöksiä siitä, minkälaisia taitoja ja tietoja tulevilta työntekijöiltä vaaditaan. Kiitoksia. Uważam, że bez protekcjonizmu... E, Kollega Kierke. Kiitoksia. Ilman protektionismia ei voida rakentaa minkäänlaista teollisuutta, ei missään jäsenvaltiossa eikä koko Euroopan unionissa. Ja yhteiskuntakaan ei voi olla tyytyväinen tilanteeseen. Otetaanpa Puola esimerkkinä. Puolassa tilittää, nimittäin tilanne on seuraavanlainen. Niin kyllä toi kello nyt käy ihan omia aikojaan, eikö vaan? No, oli miten oli. Puola avautui aikanaan Euroopan suuntaan, maailman suuntaan, ilman vastavuoroisuuden periaatetta. Puolan teollisuus tuhottiin, vaikka meillä oli hyvä pohja, se kykeni toimimaan tehokkaasti, mutta ovet jouduttiin sulkemaan. Tämä on Puolan tilanne. Ja se vaikutti tietenkin budjettiin hyvin voimakkaasti. On tietenkin selvää, että verotulot pienenivät ja nyt haluaisin mainita esimerkkinä Fiatin. Fiat sai rakennettua Töhön kaupunkiin tehtaan pilkkahinnalla. Virallisesti sanotaan, että Fiatin investoinnit olisivat neljän prosentin verran Puolan BKTstä, mutta se nyt ei pidä paikkaansa. Me, eli Puola valtiona, joutuu vain maksamaan Fiatille siitä, että he toimivat Puolassa. Kyllä meidän täytyy puuttua tähän verotukselliseen kysymykseen ja vastavalaisiin ilmiöihin. Me tarvitsemme tietynlaista protektionismia, koska silloin teollisuus voi uudestaan kukoistaa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt kollega Backman komission puolelta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ei tuleensa unohtaa, että tuleva tiedonanto on osa Euroopan unionin 2020-strategiaa. Se on yksi näistä lippulaiva-aloitteista. Vuonna 2007 lokakuussa asetimme tavoitteet, eivätkö ne ole muuttuneet. On ylläpitää ja tukea kilpailukykyistä monimuotoista teollista pohjaa Euroopassa. Se on tavoite. Ei pidä unohtaa, että me haluamme asettaa kilpailukyvyn ja kestävyyden tämän tiedonannon keskiöön. Se on strategiadokumentti, joka tulee olemaan käytössä tulevina vuosina. Ja kun puhumme kilpailukyvystä, tarkoitamme kustannus- ja hinta- ja innovaatiokilpailukykyä. Selväksi on tehtävä myös se, tämähän tulee esiin myös Langen mietinnöstä, että kestävyyttä ei ole ilman kilpailukykyä ja kilpailukykyä ei ole ilman innovaatioita. Ehkäpä mietintöluonnos on hiukan kal- liikaa kallellaan kestävyyden suuntaan, vähemmän kilpailukyvyn suuntaan, mutta ehkä tätä voidaan vielä muuttaa. Haluaisin niin ikään tähdentää kolmea seikkaa, joita haluaisimme korostaa omassa tiedonannossamme. Tietenkin haluaisimme, että niitä ne näkyisivät myös mietintöluonnoksessa. Kolme elementtiä. Ensinnäkin mm, täytyy ajatella arvoketjuja. Täytyy ymmärtää, että joissain vaiheissa arvoketjut voivat olla kilpailukyvyttömiä. Kaikki teollisuudet ovat kuitenkin tärkeitä, kaikki työpaikat ovat tärkeitä, kaikki sektorit ovat tärkeitä joten meidän ei tulisi pistää sektorit kilpailemaan keskenään sanomalla, että kehitetäänpä nyt vihreitä teollisuuksia ja unohdetaan tyystin energiaintensiiviset teollisuuden alat. Toinen tärkeä elementti on kansallisten teollisuuksien konsepti. Kiitos Euroopan integraatioprosessin ja yhtenäismarkkinoiden. Meillä on nyt kansainvälistä teollisuutta ja meidän täytyy pohtia kansainvälisesti ja eurooppalaisesti. Ja kolmas elementti on se, että, ja onhan tätä jo täällä korostettukin, kun olemme puhuneet integroidusta lähestymistavasta, Muillakin eh, politiikoilla on erittäin tärkeä teollisuuspoliittinen komponentti, esimerkiksi ympäristöpolitiikassa, päästökaupassa, kun puhutaan uudistuvista energioista. Tässäkin on kyse teollisuuspolitiikasta ihan samalla tavalla kuin energia- tai ilmastopolitiikasta. Tällä on seuraamuksia Euroopan, eurooppalaista hallintoa. Silmällä pitäen sitä täytyy parantaa komissiossa. Meidän täytyy pyrkiä kohti järkevämpiä, ympäristöystävällisempiä eurooppalaisia asetuksia. Ja sitten vielä lopuksi, joka täältä ehkä vähän puuttuukin, on se, että joskus olemme liian kainoja, emmekä muista työntekijöidemme vahvuutta. Täytyy muistaa, että Euroopan, Eurooppa muodostaa puolen miljardin kuluttajan markkinat, 20 miljoonaa työpaikkaa, 20 miljoonaa yrittäjää. Tälle pohjalle täytyy rakentaa. Y- y- yhtenäismarkkinat ovat yksi elementti tätä vahvuutta parantaa meidän täytyy muuttua, poistua tältä business as usual mukavuusvyöhykkeeltä. Muut maailman kolkat kehittyvät erittäin nopeasti, niiden infrastruktuurit kilpailevat meidän infrastruktuuriemme kanssa, joten meidän täytyy olla tehokkaampia. Meidän täytyy vähentää liiketoimintaan liittyviä varainsiirtoveroja ja meidän täytyy päätyä sellaiselle tasolle, josta Euroopan unioni voi hyötyä, mutta jota vielä hiukan ehkä yleen katsomme. 27. lokakuuta on komissiossa asiakirjan hyväksymispäivämäärä. Odottelemme mielenkiintoisia keskusteluja esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja enemmän tai vähemmän Euroopan komissio ja parlamentti näyttävät kuitenkin olevan samansuuntaisia ajatuksiltaan. Kiitos. Paljon kiitoksia ja lopuksi vielä kollega Lange. Vielen Dank. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista ehdotuksista. En tietenkään nyt ehdi, enkä voikaan vastata kaikkiin kommentteihin. Kyllä monet asiat, jotka mainitsitte, niin ovat minullekin tärkeitä. Kollega Weber mainitsi rahoituskysymykset, ja sisämarkkinakysymyskin tuli mainittua, mutta ongelmana alun alkaenkin oli se, että Norra sanoi minulle, että kollega Lange, teillä on vain 12 500 merkkiä käytettävissä, joten minun piti kyllä aika valikoiden tekstiä naputtaa paperille, joten en voinut kaikkea pistää paperille. Joten ehkäpä tarkistusten kautta sitten asiat voitaisiin jotenkin saada vielä kuntoon. Sitten tähän made in-kysymykseen niin kuin täällä sanottiin, Muscardinin mietinnössä tämä asia mainitaan. Ongelmana on jäsenvaltioiden vastahakoisuus, joten ehkäpä sillä rintamalla voitaisiin painostusta lisätä. Ja ihan lopuksi vielä toteaisin, että olen iloinen, jos tarkistuksia tulee, ja pyytäisin, että tarkistukset muotoillaan siten, että ne keskittyvät tähän eurooppalaiseen teollisuuspolitiikkaan, eli että vaadimme jotain sellaista, mitä voimme myöskin käytännössä toteuttaa. Eli tässä hengessä oikein paljon kiitoksia ja jään mielenkiinnolla odottamaan tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. No, yksi kommentti tai ehdotus kollega Langelle, jos haluatte enemmän merkkejä paperille kuin 12 500, niin kirjoittakaa kirja. Mutta vitsit sikseen, me jatkamme sitten iltapäivällä. Kiitoksia.